Thank you very much. So we need to... Kiitoksia. Meidän täytyy nyt hyväksyä uusi esityslista loppukokousta varten. Eli kohta 16 geoblokkaus tulee kohdan 19 siellä. Eli nämä. Ja sitten 17 hoitetaan huomen aamulla, äh, huomen iltapäivällä ensimmäisenä. Ja sitten kohta 18 franchise-toiminta vähittäisalalla. Sitä on lykätty seuraavan kokoukseen. Siis nyt on todella hankala Siis tämä on nyt tärkeä ilmoitus. Huomenna aamulla valiokuntakokouksessa. Me aloitamme kokouksen 8.30 aamulla koska meidän on saatava kokouspäätökseen 14.30, koska meillä on sitten Rooman sopimuksen juhlatilaisuus täysistunnossa. Ja kaikille tarjotaan kahvit. No, se oli vitsi. Siis tavataan siis puoli yhdeksältä huomen aamulla. Eli esityslistalla nyt ensimmäiseksi on Intian valtuuskunnan palaute. Kävimme Mumbaissa ja New Delhissä 21.23. päivä vihreällä viikolla. Meillä oli siellä erittäin hyvä kokopano. Siellä oli Gebhard, Malmitsi SNDstä. Mumbaissa ensimmäiset päivät olivat hyvin mielenkiintoisia. Siellä oli tulliviranomaisia, Kävimme siellä Kontti satamassa. Siellä tehdään hyvin paljon työtä ja tullitoimintoja digitalisoidaan. Ja siellä on nyt paljon enemmän tehokkuutta. Ja meillä oli kunnia tavata myöskin kuvernööri. Ja hän muistutti meitä siitä, että Intia koostuu niin monista eri osavaltioista. Siis se muistuttaa hiukan EUta kun ajataan, ajatellaan tätä tilannetta. Ja sitten toisena päivänä kävimme teknologiapuistossa ja katsoimme, mitä siellä on tehty teknologian alan startup-yritysten suhteen. Ja sitten New Delhissä tapasimme kuluttajaministerin, informaatioteknologiaministerin, tapasimme kaksi valiokuntaa. Toinen käsittelee IT-kysymyksiä, toinen kuluttajakysymyksiä. Ja sitten siellä oli myöskin suurlähettiläs. Ja ohjelmamme oli erinomainen ja hyvin tiukka. Siellä oli paljon korkean, enemmän korkeamman tason tapaamisia kuin aikaisemmin, kun Euroopan parlamentin valiokunnat ovat käyneet Intiassa. Meillä oli hyvin pitkiä kokouksia näiden korkea-arvoisten poliitikkojen kanssa. Ja oli hienoa kuulla, että pitkien viiveiden jälkeen Intia on pyytänyt, että käynnistetään uudelleen keskustelut kauppasopimuksista EUn ja Intian välillä. Eli oli erittäin hyvä, että meidän valiokuntamme ja AFKO-valiokunta olivat siellä saman aikaan. Sihteeristö laatii nyt raporttia tästä ja haluaisin todellakin kiittää sihteeristöä valtavasta työstä. Esityslistat muuttuivat viime minuuttiin asti ja Elena teki tässä erinomaista työtä. Kiitoksia. Ja tämä sitten osoittaa, että kun me matkustamme yhdessä, niin me pystymme todellakin tekemään parempaa työtä, josta on hyötyä kansalaisille, joita me edustamme täällä. Eli se oli erittäin hieno matka. Eli tutustukaa sitten raporttiin. Ja sitten seuraavaksi rajat ylittävät pakettipalvelut. Borsa on valmistelija ja käsittelemme lausuntoluonnosta ja valmistelija saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käytän tämän tilaisuuden hyväkseni ja puhun kroatiaa. Sähköinen kaupankäynti Euroopan unionissa on tullut hyvin tärkeäksi alaksi. Vuoden 2014 kaupan arvo oli 369 miljardia euroa. Ja tämä sähköinen kaupankäynti johtaa fyysisten tavaroiden toimituksiin. On arvioitu, että vuosittain neljä miljardia pakettia lähetetään kuluttajille EU:ssa. Paketti markkinat EU:ssa ovat kuitenkin edelleen sirpaloituneita eri kansallisiin markkinoihin ja jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Yksi suurimmista esteistä yrityksille ja kuluttajille sähköisessä kaupankäynnissä ovat korkeat hinnat ja vaikeudet rajat ylittävissä pakettipalveluissa. Nämä, tämä nykyinen postipalveludirektiivi pätee ennen kaikkea kirjelähetyksiin. Koska pakettilähetykset ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti, me tarvitsemme uusia sääntöjä, jotta voimme täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rajat ylittävien pakettipalveluiden hinnat ovat noin kolme tai neljä kertaa korkeampi kuin kansalliset hinnat. Ja noin 40 prosenttia tästä korkeammasta hinnasta ei selity minkälaisilla taloudellisilla tekijöillä. Ja samalla nämä korkeat toimituskustannukset ovat tärkeitä huolenaiheita kuluttajille, jotka tekevät verkkoostoksia. Korkeat toimituskustannukset haittaavat myös verkossa toimivien vähittäismyyjien myyntitoimintaa. Ja tämä koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä enemmän kuin suuria. Minun pääideani tässä lausunnossa oli se, että parannettaisiin olosuhteita pakettipalvelualalla, jotta voidaan vähentää kustannuksia. Minä ehdotin, että paketti määriteltäisiin sellaiseksi postipalvelutuotteeksi, joka ei ole kirje, ja sille annettaisiin tietty painoraja. Ja lisäksi äh, tietyt määritelmät äh, kokoaikaisista, osa-aikaisista ja itsenäisistä työntekijöistä sekä alihankkijoista, jotka hakevat, jakavat tai lajittelevat paketteja. Voimme olla varmasti samaa mieltä siitä, että pakettipalvelualalla tarvitaan enemmän avoimuutta. Tähän asetukseen pitäisi tulla kaikki toimijat mukaan, jotka tarjoavat postiin palveluita, ei pelkästään toimijat, jotka tarjoavat yleispalveluita. Näin saamme parhaiten saavutettua tämän mietinnön tavoitteet, joka on, jotka ovat avoimuus ja kustannusten alentaminen. Ja lisäksi olen tehnyt e, tarkistuksia päätemaksuista. Päätemaksut on otettava tähän mukaan sen takia, miten niistä neuvotellaan. Ja avoimuudella todella pystyisimme pääsemään tämän mietinnön tavoitteisiin. Toisaalta ymmärrän, että hinnat ja päätemaksut ovat luottamuksellisia tietoja ja niin, niin pitää siis, niitä pitää, pitää käsitellä luottamuksellisena tietoina. Ja tässä ehdotuksessa me pitäisimme yllä arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden, mutta samalla kansallisille viranomaisille sen välineet tarkastaa, että hinnat ovat kohtuullisia ja voitaisiin myös saada valtuudet kysyä lisätietoja, jos hinnat ovat kohtuuttoman korkeita. Ja, äh, sitten Yleispalvelun tarjoajien verkostoihin pääseminen on tärkeää ennen kaikkea uusille yrityksille ja pk-yrityksille, joiden palveluiden kattavuus ei ole niin suuri, että ne voisivat kehittää omat verkostonsa esimerkiksi syrjäisillä alueilla tai tehdä rajat ylittäviä sopimuksia muiden toimijoiden kanssa. Näin saataisiin alennettua hintoja kuluttajille ja parannettua myös kilpailua. Ja tämä tietysti kannustaisi innovoimaan tällä alalla. Kun meillä oli tämä workshop postipalveluista ensimmäinen maaliskuuta, sidosryhmät, tämän postipalvelualan sidosryhmät olivat huolestuneita artiklasta 6, sillä se voisi mielestä, niiden mielestä johtaa niin sanottuun rusinoiden nyppimiseen tai valikoimiseen pullasta olen ottaneet muuset tarkistuksia mukaan, jotta voisimme luoda lisäarvoa juuri kuluttajille. Ja olen pyytänyt, että lisättäisiin palveluntarjoajalle velvollisuus antaa yksityiskohtaisia tietoja kuluttajille. Kuluttaja ei yleensä ole tietoinen hänen eri vaihtoehdoistaan. Odotan innolla yhteistyötä varjoesittelyiden ja muiden kollegoiden kanssa. Uskon, että tarkistuksemme voivat tehdä tästä asetuksesta kunnianhimoisen ja, himoisemman ja paremman postipalvelun kuluttajille. Kiitos. Antonio Lopez. Sitten Antonio Lopez. Thank you, Madam uh, primer lugar quiero agradecer Aluksi haluaisin kiittää valmistelijaa tästä tekstistä. Ja kuten aikaisemminkin valiokunnassa olen todennut, olemme olleet tietyissä konferensseissa mukana, joten meidän kannattaa työstää nyt tätä ehdotusta ja hyväksyä vähän kunnianhimoisempi asetus. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, mehän olemme kaikki myös kuluttajia, että voimme parantaa läpinäkyvyyttä, tiedonjakoa ja sitten tasapuolisuutta ja meidän täytyy parantaa kuluttajien asemaa. Meidän täytyy helpottaa valituksia ja oikaisumenettelyitä. Ja meidän täytyy edistää rajatylittäviä palveluita kuluttajille ja pk-yrityksille, ja meidän täytyy lisätä kilpailua tällä alalla. No keskeinen kysymys on se, että kun lisätään kilpailua, pitääkö puhua yleisesti pakettipalveluista eikä lainata tätä yleisten palveluiden tuottajiin. Tämä liittyy artiklaan 4.5 tästä asetuksesta. Ja haluaisin sitten kuulla poliittisten ryhmien kannat tässä valiokunnassa, mikä on heidän kantansa tässä asiassa. Ja sitten kohdassa 3.6. Kaikki markkinat eivät ole samanlaisia. Ja kun meidän täytyy ottaa huomioon markkinoiden koko ja sen kehitys. Ja kaikkien palveluntarjoajien pakettialalla joilla on selkeä osa markkinoilta, niin niiden täytyy hyväksyä nämä uudet tiedonvälityssäännöt. Ja sitten täytyy miettiä, mikä on sitten merkittävä markkinaosuus. Onko vaikka 10 prosenttia sellainen? Ja sitten, kun ajatellaan yleishyödyllisten palveluiden tilannetta, meidän täytyy selventää näitä kysymyksiä ja katsoa, miten jotkut poimivat ikään kuin rusinat pullasta, eli toimivat niillä alueilla, joilla syntyy voittoja. Meidän täytyy katsoa markkinoille pääsykysymyksiä ja sitten olosuhteita, joissa markkinoille on mahdollista päästä. Meidän täytyy katsoa, miten tämä ehdotus vaikuttaa sitten hinnoitteluun. Hintoja pitäisi laskea kuluttajien ja pk-yritysten hyväksi ja tällä tavalla voidaan sitten edistää myöskin yhtenäisiä digitaalisia markkinoita. I am going to stop. Stefan Bassett. Minun täytyy nyt sitten rajoittaa puheaika kolmeen minuuttiin. Anna, ole hyvä. Viki, ähm, Kiitos Vika. Viki, ensin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Hän on tehnyt sopeutuksia. Jos verrataan tämän komission ehdotuksen tässä todellakin täytyy määritellä, mikä on paketti. Ja mitä selkeämpi määritelmä, niin toki se on parempi sitten oikeusturvalle. Mitä hintoihin tulee, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on tarvittavat tiedot hinnoista. Tässä ei kuitenkaan myöskään täydy käyttää tietoja väärällä tavalla. Olen tyytyväinen, että esittelijä on ottanut tämän kysymyksen huomioon. Mitä artiklaan 6 tulee? Tämä koski PK-yrityksiä ja niiden pääsyä verkkoihin. On toki totta, että kun puhutaan PK-yrityksistä, niin niiden on vaikea luoda verkosta ja jos puhun, tässähän yleispalvelun tarjoajat saattavat sitten äh, käyttää tilannetta hyväkseen, joten tässä varmasti on hyvä kompromissi pohja. Ja sitten ehkä tämän horisontaalinen huomio. Pelkään pahoin, että tässä syntyy ongelma, mitä tiedotusvelvoitteeseen tulee. Ne eivät mielestäni ole tarpeellisia tässä yhteydessä. Komissio on ottanut Ossille tämän asian myös. Ja komissio varmasti tietää, missä ongelmat tarkkaan ottaen ovat. Ja mitä sitten parempaan sääntelyn tulee, meidän täytyy e- e- ensimmäisessä vaiheessa välittää rajoitettu määrä tietoja ja sitten mm, ehkä toisessa vaiheessa sitten vaadimme sitten lisätietoja palvelun tarjoajilta – ne sitten kaikkien ei tarvitse välittää tietoja, jos hinnat ovat kohdallaan. Ja sitten tähän liittyen lopetan kohta. Mielestäni on hyvä, että ei puhuta ainoastaan yleispalvelun tarjoajia, tarjoajista, vaan tässä puhutaan kaikista palvelun tarjoajista. Kiitos. Dieter Schönsova. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää tästä luonnoksesta. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tähän luonnokseen. Me emme kuitenkaan tue kaikkia sen osia, esimerkiksi tarkistuksia, jotka koskevat sitä, miten lasketaan työntekijöiden määrää. Esittelijä on oikeassa laajentaa sen soveltamisalaa niin, että tässä katetaan kaikki pakettipalvelun tarjoajat, ei pelkästään yleispalvelun tarjoajat. Ja sitten oli kyse pienestä yrityksestä tai yksilöstä, niin kyllähän kuluttajat haluavat nähdä kaikki vaihtoehdot, eivät pelkästään ne vaihtoehdot, joita voi saada postitoimistosta. Näiden tietojen julkaiseminen, vaikka se olisikin vain komission nettisivuilla, auttaa asiassa. Ja ennen kaikkea, jos tämä tehdään, annetaan käytettäviin koneluettavassa muodossa. Ja jos Tiety, tietyt tiedot on annettu jäsenvaltiolta kerran, niin tietoja ei pitäisi pyytää toista kertaa, eli tässä pitäisi päteä yhden yksittäisen kerran periaate. Pitäisi ö, taata, että viranomaiset vaihtavat tietoja, että yritysten ei tarvitse antaa tietoja moneen kertaan. Kun päätetään artiklan 5 mukaisesti, onko kyse kohtuuhinnasta, niin minun ryhmäni tarvitsee kyllä hieman enemmän aikaa vielä postipalveludirektiiviin vertaamisen kanssa, jotta näistä säännöksistä tulee verrattavat. Artiklasta 6 olemme tyytyväisiä, että tämä sääntö rajoitetaan PK-yrityksiin ei ole tarvetta sille, että näitä, nämä näitä mahdollisuuksia annetaan suurille pakettipalvelujen tarjoajille. Muuten tämä johtaisi, johtaisi epätasa-arvoiseen tilanteeseen ja nämäkin toimijat voisivat osallistua näihin pelkästään kaupallisiin neuvotteluihin. Tämä on hyvä lähtökohta neuvotteluille ja odotan innolla yhteistyötä. Kiitos. Dennis de Jong. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aika lyhyesti. Meillä on paljon materiaalia ja tässä on valitettu siitä, että on riski siitä, että nämä tiedot, yksityistiedot valuvat ulkopuolelle ja sitten tämä hallinnollinen taakka – No me nyt olemme nähneet, mitä komissio haluaa, mutta olisi ihan hyvä, että paketteja toimitetaan kaikkialle kohtuulliseen hintaan. Eli vasemmistoryhmässä me katsomme, että tämä ECRn ajatus on ihan mielenkiintoinen. Eli täytyy katsoa, missä on ongelmia. Eli Ehkä tämä lähestymistapa on paras. Ja me laadimme sitten tarkistuksia tähän lausuntoon, mutta eli meidän täytyy katsoa näitä etuja ja niitä ei ole ihan tasapainoisesti tässä tarkasteltu. Pascal Durand. Sitten Pascal Durand. Kiitos Viki. Ihan lyhyesti vain. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää loistavasta työstä jota on tehty tähän asti. Me tuemme totta kai tätä tavoitetta parantaa pakettipalveluita sisämarkkinoilla. Sehän on totta kai tärkeää, tärkeässä roolissa sisämarkkinoilla. Pitää parantaa avoimuutta ja tiedonantoa kuluttajille, mutta meitä, meillä olisi, olisivat tärkeitä kaksi kohtaa. Toisaalta kilpailusäännöt eivät saa sopimusten mukaan olla tekosyy alentaa yleispalveluiden laatua. Se on meille hyvin tärkeää. Ei saa ei ei saa, ei saa mitenkään haitata tätä yleispalveluiden tarjoamista ja sen laatua. Samaa mieltä olemme myös siitä, että rajat ylittävien pakettipalvelujen tarjoaminen pitää olla tasa-arvoista. Me emme kuitenkaan halua, että tietyt isot toimijat, toimijat voisivat hyötyä ilman, että ne samalla joutuisivat maksamaan infrastruktuurista. Tässä mielessä pitäisi suosia pk-yrityksiä ja pk-yrityksiä, eurooppalaisia pk-yrityksiä. Ne, niiden pitäisi ennen kaikkea hyötyä tällaisesta, tällaisesta eurooppalaisten markkinoiden äm, avautumisesta. Nämä siis ennen kaikkea tarkistukset 13 ja 37, jotka olemme esittäneet. Kiitos. Onko muita varjoesittelyitä muista ryhmistä? Ei. Joten se tapauksessa joku Gutierrez Pirieto. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia valmistelijalle ja varjoesittelijöille, erityisesti SNT-ryhmän varjoesittelijälle. Ensinnäkin hintoa, tietoa hinnoitteluista. No ei tässä voida vaatia näitä tietoja yleispalvelujen toi, tuottajilta, vaan tämän täytyy koskea kaikkia markkinatoimijoita. Joissain maissa on toimijoita, joita ei pidetä yleispalveluiden tuottajina, mutta niillä on kuitenkin suuri osa näistä pakettipalveluista hallussaan. Eli meidän täytyy taata luottamuksellisuus näissä kysymyksissä, koska nämä tiedot hinnoitteluista ja päätehinnat, niin niistä usein tehdään sopimuksia, jotka ovat luottamuksellisia, jotta voidaan taata vapaa kilpailu ja jotta voidaan taata se, että kuluttaja sitten hyötyy näistä tiedoista ja voidaan välttää se, että näitä loppuhintoja sitten paisutetaan. Ja sama lähetys kahden saman maan välillä, niin hinta saattaa olla moninkertainen toiseen suuntaan. Eli kuten sanoin, millä täytyy olla tietoja, komissiolla täytyy olla näitä tietoja, eikä ainoastaan kansallisilla viranomaisilla. Ja no sitten artiklassa 6, kohdassa 6 täytyy yleisemmin miettiä näiden verkkojen pääsyä verkkoon, jos sinne pääsevät ainoastaan yleispalveluiden tuottajat vai pitäisikö kaikkien päästä sinne yhtäläisesti. Ja sitten mielestäni meidän täytyy muistaa työntekijöiden tilanne. Täytyy katsoa, mitkä ovat näitä keskeisiä toimijoita. Tällä hetkellä on olemassa monia yrityksiä, jotka käyttävät hyväkseen itsenäisiä ammatinharjoittajia ja työntekijöitä, jotka eivät suoraan ole niiden palveluksessa ja palkkalistoilla. Ja olisi hyvä laajentaa tätä määritelmää, jotta ei tulisi mitään muutoksia näihin velvollisuuksiin, joita yrityksillä on. Tässä on tällainen oikeudellinen tyhjiö, kun ajatellaan itsenäisiä ammatin harjoittajia. Kiitos. Carlos Clay. Sitten Carlos Coelho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também queria agradecer. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Me olemme varmasti kaikki yksimielisiä sen suhteen, että me haluamme edistää verkkokauppaa. Ja meidän täytyy tehdä töitä kaikilla alueilla, jotka nopeuttavat tätä kehitystä. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy käsitellä luottamuskysymyksiä, kuljetuksen nopeutta, toimitusnopeutta. Eli tässä on kysymys siitä, että tuotteet saadaan Eh, ihmisille, mutta on kysymys siitä, että tuotteita voidaan palauttaa, jos se on tarpeellista. Meillä on sääntöjä, jotka koskevat postipalveluita. Siinä puhutaan kirjeistä ja kirjatuista lähetyksistä. Ja ei olisi järkevää laajentaa tätä, jos ei koskisi kaikkia. Tässä on nyt kysymys pakettien toimittamisesta, mutta ei voi olla, että tämä koskee sitten vain joitakin yrityksiä eikä muita. Tämä synnyttäisi kilpailun vääristymää. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden sääntöjen täytyisi koskea kaikkia. Kuten sanoin muuten, syntyy kilpailuvääristymiä, mutta muuten me tuemme esittelijää. Me emme halua luoda epätasa-arvoa markkinoilla. Jos me tässä parantaisimme joidenkin yritysten tilannetta ja sitten toisten kohdalla olisi tiukempia sääntöjä. Me haluamme, että markkinat toimivat hyvin, me haluamme, että kuluttajia suojellaan ja meidän täytyy toimia oikeudenmukaisesti. Kiitos. Andrea Schwab. Sitten Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin tietysti ensiksi kiittää esittelijää. Tässä ongelmat eivät ole helppoja ratkaista ja siksi Antio Lewis Estyresin sanat ovat aivan oikeita. Tämän juuri tie, jolle meidän on lähdettävä. Minä uskon, että siinä kysymyksessä, miten voimme painostaa tiettyjä tarjoajia Euroopassa. Siinä kysymyksessä pitäisi edistyä mahdollisimman hyvin, mutta samalla niitä, jotka jo tarjoavat eurooppalaisia palveluja, ei pitäisi pistää samaan laatikkoon, sillä on kyllä eroa siinä, eristetäänkö jäsenvaltion markkinat ja korotetaanko hintoja vai sitten avataanko markkinat ja sitten toisaalta on vaikeuksia toimittaa paketit verille. Siksi minä vetoisin siihen, että artiklan 6 kohdalla todella katsottaisiin vielä, onko nämä etukäteishinnan määrittelyt yleispalveluiden kohdalla toteutettavissa. Komission puheenjohtaja on kirjoittanut valkoisessa kirjassaan Euroopan tulevaisuudesta, että kaikesta pitää tehdä konkreettista ja nyt pitää kyllä kiinnittää huomiota siihen, että, että joskus kansallisissa yleispalvelusäännöissä määrätään hyvin korkeita hintoja. Eli tässä ehkä toissijaisuusperiaatteesta voitaisiin ottaa, saada apua, eikä välttämättä pidä näin, pidä näin etukäteen määritellä hintoja. Joten artiklaan 6 pitäisi vielä kiinnittää huomiota. Kiitos. Kiitoksia. Sitten minultakin pari sanaa. Kiitoksia tästä työstä. Oma jäsenvaltiona, joka vielä on jäsenvaltio, niin siellä on hyvin paljon sähköistä kauppakuljetajien Euroopan tasoa, ja siellä on hyvin kilpailukykyisiä pakettipalveluita, ja siellä on 14 eri toimijaa. Eli kilpailu on paljon, siellä on paljon sähköisiä palveluita ja asiakkaat ovat saaneet hyvää palvelua, ja siihen vaaditaan paljon investointeja näissä yrityksissä. Siellä pitää olla jatkuvasti toimintaa, koska siellä pitää olla kunnollisesti infrastruktuurit toimintaa varten eikä ole kohtuullista vaatia, että osa näistä yrityksistä paljastaisi sopimukset, joita niillä on muiden toimijoiden kanssa, mutta sitten kilpailijoiden ei tarvitsisi niitä paljastaa. Eli ainoastaan yleispalveluiden tuottajien pitäisi paljastaa näiden, näitä sopimuksia, mutta muiden ei, niin mielestäni se ei ole kohtuullista. Tämähän liittyy kilpailulainsäädäntöön. Kyse ei tietenkään voi olla kilpailuvastaisista sopimuksista, eli Eli ehkä tässä löytyy joku parempi tapa edetä. Ja meidän täytyy luoda asetuksia näytön pohjalta, ja mielestäni tässä asiassa ei ole mallia, joka sopisi kaikille, koska meillä on hyvin erityyppisiä kilpailutilanteita. Onko komissiolla jotain sanottavaa? Olkaa hyvä. Kiitos. Me olemme kiitollisia monista hyödyllisistä ehdotuksista esimerkiksi pakettien määritelmä artiklassa 2 ja selvennys liittyen artiklaan 6. Mitä sitten hintojen arviointiin artiklassa 5 tulee, uskomme, että taakasta voidaan tehdä mahdollisimman pieni. Komissio ei halunnut arvioida kaikkia hintoja, vaan ainoastaan niitä, joihin tarvitaan lisäselvitystä. Haluan haluaisin korjata tässä korjata väärinymästä liittyen artikloihin 4 ja 5 ja sen laajentamista kaikkiin toimijoihin. Jossakin korkean laadun palveluissa on ollut jo paljon kilpailua, joten sitä ei tarvitse säätää. Se, että artikla 4 ja 5 rajoitetaan ainoastaan yleispalvelun tarjoajiin, on, että että heillä on velvoite tarjota kattavia palveluita ja he saavat myös etuoikeuksia liittyen arvonlisäveroon ja niin edelleen, joten on avoimempaa verrata sitä, mikä on verrattavissa, kun käsitellään eri palveluita ja eri hintoja. Tämä, on, tämä koskee siis digitaalisisämarkkinoita. No sitten muut palvelut, jossa tarjotaan palveluita kuluttajille ja jälleen myyjille, niin uskomme, että tässä on tapahtunut sekaannus, joka johtaa toimijoiden taakan kasvamiseen ja myös sääntelyn kasvamiseen. Meillä on tuhansia toimijoita. Me emme nyt halua arvioida hintoja kaikkien kohdalla. Kiitos. One minute to wrap up. Jana vielä yksi minuutti. Eh, eh, Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta. On hienoa, että täällä kovasti tuettiin PK-yrityksiä. Toinen mielenkiintoinen ehdotus liittyi hallinnollisen taakan vähentämiseen. Olen samaa mieltä Sergion kanssa siitä, kun hän oli huolestunut itsenäisten ammatinharjoittajien hyväksi käytöstä. Ja olen myös samaa mieltä näistä päätemaksuista. Ja sitten Vikin kommentteihin. Hän esitti oikein mielenkiintoisen esimerkin. Olen samaa mieltä siitä, että kaikki markkinat eivät ole samanlaisia, joten meidän pitää saada luotua niiden välille tasapainoja ja meidän pitää myös kuluttajat huomioon sekä kaikki odotukset, joita tähän asiakirjaan liittyen on. Tarkistusten määräaika on 29. maaliskuuta. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava kohta, jos oli valiokunta-aloitteinen mietintö, tuotteiden käytön pidentäminen kuluttajien yritysten sama hyöty. Eli esittelijä Johan, jos viisi minuuttia ehkä riittäisi tähän, ole hyvä. Mais il suffit de me donner les contraintes et je vais essayer de m'y tenir, euh, Vicky. Siis kerrot vain, kuinka paljon aikaa minulla on, niin pidän siitä kiinni. Jos minulla on viisi minuuttia, niin sitten viisi minuuttia riittää. Myös tänne käytännön tasolla haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat toimittaneet tarkistuksia. Niitä on hiukan yli 200. Ja olen myöskin tarkastellut lausuntoa jonka Charles de Mose on laatinut ympäristövaliokunnassa. Ja yritin ottaa sen mukaan, koska siihen lausuntokin liittyy yli sata tarkistusta, eli olen yrittänyt ottaa mukaan kaiken tämän. Eli käytännön tasolla meillä on varjoistelijoiden kokous torstaina, ja varmaan silloin pystymme huomenna sitten puolelta päivin toimittamaan nämä kompromissitarkistusehdotukset, Sanon nyt tämän, koska tiedän, että tietyt varjoesittelijät ovat hiukan huolissaan tilanteesta. Eli me yritämme pitää kiinni tästä huomisen määräajasta. No, haluaisin nyt mieluummin kuulla muiden mielipiteet tästä asiasta. Nythän käsitellään näitä tarkistuksia. No sitten tämä asia, että nämä tuotteet kestävät vain tietyn ajan käytössä. Tämä on hyvin kiistanainen kysymys. Olen yrittänyt sitä kuvailla ja tiedän, että on kuitenkin aika paljon ollut tästä keskustelua. Ja olen saanut 16 ehdotusta tähän kysymykseen. Jotkut eivät halua sitä ottaa olikaan mukaan, toiset haluavat määritellä sen ja toiset haluavat määrittää jopa sanktioita, mikäli ei noudateta sääntöjä näissä asioissa. Eli olen yrittänyt löytää tässä sitten kultaisen keskitien. Eli nämä eri toimet, joita olen ehdottanut mietinnössä, niin varmasti niistä saadaan aikaan kompromisseja, erityisesti mitä tulee tuotteiden korjattavuuteen, talousmalliin ja siihen, että kiertotalous otetaan mukaan, kuluttajien tiedottaminen. sitten takuukysymykset ovat myöskin tärkeitä. Ja lopuksi no, uutuus tässä mietinnössä on se, että otetaan myöskin ohjelmistojen vanhentumiskysymys. Sehän on tärkeä kysymys jota täytyy käsitellä tässä valiokunnassa, koska tämä aihe kiinnittää yhä enemmän huomiota, kun ajatellaan nimenomaan kuluttajien oikeuksia. No niin, Viki, minä pidin nyt kiinni tästä pidemmälti puheesta ja nyt olen valmis sitten kuuntelemaan muiden kantoja. Thank you very much. Kiitoksia. Eli Shenfield saa ensimmäisen puheenvuoron. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai aivan aluksi haluaisin onnitella siitä, että otettiin tämä aihe käsittelyyn, sillä tämän tavoite on aivan, sinällään aivan oikea mutta piru piilee yksityiskohdissa ja nyt on katsottava, mitä täytäntöönpanon kanssa tapahtuu. Eli idea on oikein hyvä, sillä me kaikki haluamme ostaa tuotteita, jotka ovat hyvänlaatuisia ja jotka eivät mene rikki nopeasti. Ja jos sitten tuote menee rikki, niin me kaikki tietysti haluamme, että se olisi korjattavissa. Ja parhaisimmassa tapauksessa tuotteen pitäisi, tuote pitäisi voida saada korjattua itse tai sitten sen voisi, sen voisi palauttaa. Tietysti tässä ei puhuta mistään vaatteista ja kengistä välttämättä, sillä kaikki haluavat aina muodin mukaisia uusia vaatteita. Mutta kysymys kuuluukin, miten tällaisia hienoja ideoita siirretään todellisuuteen. Tässä mietinnössä on kyse ennen kaikkea hyödyistä kuluttajille ja myös yrityksille. Jos tällaista sääntelyä otetaan käyttöön, mehän olemme saaneet 225 tarkistusta tähän, joten kaikki eivät ole aivan tyytyväisiä olleet tekstiin. Tämä kaikki johtuu siitä, että sääntely ei voi olla samalla hyödyksi sekä yrityksille että kuluttajille. Tämähän kaikki maksaa. Pitää muistaa markkinat. Jos nämä kirjaimellisesti nämä säännöt pistettäisiin täytäntöön, niin kukaan ei olisi tyytyväinen. Kaikki häviäisivät kuluttajat ja yritykset, etenkin pk-yritykset. Pk-yritykset eivät pystyisi noudattamaan tällaisia sääntöjä ja, ne, nä, ja nämä markkinat katoaisivat. Markkinoiden pitäisi itse pystyä sääntelemään tätä tässä siis minun yleisluontoiset kommenttini. Haluaisin vielä kiinnittää huomionne muutamaan kohtaan, joiden pitäisi minun mielestäni tulla paremmin esille mietinnössä. Minun mielestäni meidän pitäisi puoltaa enemmän oikeutta käyttää korvaavaa tuotetta – niin, että voidaan sitten saada korvaava tuote ja ö, myös korjata rikki mennyt tuote. Minä siis puhun tässä nyt korvaavien tuotteiden saamisesta ja, ja näistä luvan saaneista kaupallisista toimijoista – jos me ottaisimme käyttöön tällaisia sääntöjä, se, siitä olisi hyötyä kuluttajalle. Meidän pitäisi lähteä juuri tähän suuntaan. Tuotteiden pitäisi olla luotettavampia ja ne pitäisi pystyä korjaamaan helpommin, ei pelkästään luvan saaneissa liikkeissä, ei vaan pitäisi olla oikeus käyttää korvaavia tuotteita tai varaosia myös sellaisista liikkeistä, jotka eivät ole välttämättä luvan saaneita tai yksinomaisia. Ja näin voitaisiin ehkä saada korjausaste, joka olisi 92-100 prosenttia. Meillä on teillä tässä kovasti aikaa, joten ihan viimeinen kommentti vain vielä minulta taloudessa meidän pitäisi pyrkiä päättämään kaikesta konsensuksen pohjalta ja aivan viimeisen välineen tässä pitäisi olla verotusjärjestelmä, mutta tässä ehdotetaan, että verotusjärjestelmä käytettäisiin markkinoinnin simuloimiseen. Se ei ole hyvä idea. Because, uh... niin. Meillä on niin paljon asioita nyt esityslistalla. Edellisessä kokouksessa minä sanoin ihmisille, että minun täytyy pitää kiinni tiukasti näistä puheajoista. Eli pyytäisin nyt todellakin, että esittelijät voivat puhua 5 tai 6 minuuttia ja varjoesittelijät teillä on vain 4 minuuttia, sen jälkeen mikrofoni katkaistaan. Eli meillä on niin paljon nyt asioita tässä valiokunnassa, eli en tiedä mitä muutakaan voisin tehdä, mutta voin lähettää tästä vielä muistutus sähköpostin jäsenille. Sitten Jaakon Saari. Kiitoksia puheenjohtaja. Yleensä väitetään, että Euroopan unioni on kaukana ihmisestä. Ja tässä on kyllä esimerkki ajatuksesta, joka on todella lähellä tavallista kuluttajaa. Ja monilla on kokemuksia niistä ongelmista, joita tuotteiden lyhyt ikä saa aikaan. Ensinnä tästä kiitoksia raportöörille. Monet asiat, voihin niin mitä esititte, voi yhtyä ja ilokseni huomaan, että olette ottaneet myös minun muutosesityksiä jo huomioon. Tästä takukysymyksestä ensimmäinen. Minusta on ehdotonta se, että kuluttajalla täytyy olla valinnanvapaus, siis oikeus valita niiden välillä, että joko, joko viottunut tuote korvataan tai se korjataan tai sitten saadaan hinnan alennusta. Ja jos tuote on viottunut, vaurioitunut, niin todistustaakka täytyy olla valmistajalla eikä kuluttajalla. Olisi hieno asia, jos voitaisiin tehdä tämä korjaaminen kaikkein houkuttelevammaksi, koska se varmasti loisi työpaikkoja ja mutta vielä kerran sanon, että, että kuluttajalla täytyy oikeus olla vali, val, valita nämä eh, eri vaihtoehdot. Ja jos korjataan, niin silloin esimerkiksi, esimerkiksi tämän eh, takuajan pidennys pitää harkita. Tämä esitys on nyt hyvin lähellä tätä Arimontin eh, raporttia ja, ja Pidän tosi tärkeänä sitä, että jäsenmailla on oikeus valita korkeampi kuluttajansuoja ja jäsenmailla on oikeus halutessaan saada aikaan tiukempia määräyksiä. Esimerkiksi kun äsken sanoin tästä pidennetystä ajasta EU-tason eu tason takuuseen. Yksi käytännön asia on tärkeää, että joka johtaa tähän, palvelisi tätä korjattavuutta, on se, että varaosien saaminen on olennaista. Ja siksi voisi ajatella, että varaosia pitäisi saada tietyn ajan, vaikka kyseisen tuotteen tuottaminen on jo markkinoilla lopetettu. Pidän tärkeänä sitä, joka on esityksessä, että kuluttajalla on tietty foorumi, jossa voidaan, voidaan käsitellä näitä asioita. On hyvä kehittää Eh, ikään kuin tämmöisiä kestävyyskriteereitä tuotteille, ja niitä ei saisi jättää pelkästään näille standardisaatioorganisaatioille, mutta tällaisia kriteereitä, kriteereitä pitäisi kehittää myös, myös meidän poliitikkojen, poliitikkojen toimesta. Ja vielä mitä tulee jäsenmaihin, olisi tärkeää se, että mikä mietinnössäkin todetaan, että jäsenmaat edu, edistäisivät korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat sitten vielä korjattavissa. Raportööri ehdottaa tätä regulaation yksinkertaistamista. En oikein ymmärrä, mitä hän sillä tarkoittaa en missään tapauksessa hyväksy sitä, että, että kuluttajasuojatasoa lasketaan, la, lasketaan, tämä viimeinen, laske, lasketaan tämän, tämän yksinkertaistamisen nimissä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Onko Dan sitten seuraava? Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. Siinä on tullut yli 200 tarkistusta, eli kyse on alasta, joka herättää paljon kiinnostusta. Tuotteiden pidempi käyttöikä on tärkeä. Kuluttajahyödykkeet ovat yhä monimuotoisempia ja niihin käytetään yhä enemmän vähäisiä resursseja, eli on ihan hyvä, että käymme tätä keskustelua. Itselläni yli 20 tarkistusta yritämme löytää tasapainoon sen välille, että tuotetaan vähemmän jätteitä ja sitten kuluttajalla on enemmän vaihtoehtoja ja samalla sitten tuotteiden kestävyydestä on enemmän avoimuutta. Ja korjaaminen, no tietysti korjaaminen on hyvä, tällä tavalla voidaan vähentää jätteitä ja saasteita, vähennetään kustannuksia, mutta emme halua, että kuluttajat jatkuvasti joutuvat mennä korjattavaksi näitä tuotteita, eli silloin yrit, kulut, yritysten ei tarvitse tarjota laadukkaita tuotteita. Kuluttajat eivät haluta menettää aikaa, joka menee hukkaan, kun tuotteet ovat korjattavina. Ja mm, yritysten pitää pystyä myöskin mukautumaan uusiin tilanteisiin ja myöskin kiertotalouteen. Eli tuotantoa pitää uudistaa, mutta myöskin pitää investoida uusiin teknisiin taitoihin, joita tarvitaan. Eli meillä pitää olla joustavia uusia vaatimuksia. Ja sitten kun ajatellaan yrityksiä ja kuluttajia, niin avoimuus on tärkeä kysymys. Eli kuluttajat tietävät, mitä voi odottaa tuotteelta, kun ajatellaan sen kestävyyttä ennen kuin se ostetaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että monet arvokkaat tuotteet, niissä pitäisi olla pidempi takuu kuin muissa tuotteissa, ja yrityksille pitää aina kannusteita, jotta luotaisiin kestävämpiä tuotteita. Jotkut jäsenvaltiot ovat pidemmällä näissä asioissa, ja meidän täytyy varmistaa, että kuluttajat eivät menetä tämänhetkisiä oikeuksiaan. Eli Euroopan standardien on edistyttävä ja on, meidän on mahdollistettava se, että ne jäsenvaltiot, joissa on menty pidemmälle, niin että siellä voidaan jatkaa tätä toimintaa. Tämä koskee myöskin muita aloja. Minä en käytä nyt ihan neljä minuuttia, eli odottelen sitten yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kyllä olen sitä mieltä, että ei ole epäilystäkään, että tuotteiden käyttäjän pidentäminen toisi hyötyjä monilla aloilla ja myös kuluttajille, mutta minusta kysymys kuuluu, miten saavutamme sen, että tuotteiden käyttö, lyhyt käyttöikä ei haittaisi tai tuottaisi ympäristöhaittoja. Ja kuluttajien voimaannuttaminen olisi siis tässä yksi ratkaisu. Meidän pitää siis löytää mahdollisuuksia kannustaa sekä kuluttajia että myös yrittäjiä, jotta luomme kaikkia hyödyttävän tilanteen. Ensiksi kuluttajien pitää tietää enemmän tuotteista, joita he omistavat. Valistuneet kuluttajat jo ennen kuin he tekevät ostopäätöksen olisi yksi tapa. Eli pitäisi luoda kampanjoita siitä, miten tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää. Tätähän ehdotettiinkin alkuperäisessä mietinnössä ja myös pitäisi kannustaa vastuulliseen kulutuskäytökseen. Muut kollegat ovat tätä tarkistuksissaan ehdottaneet toiseksi pitäisi yksinkertaistaa tiedon antamista ja näin kannustaa kuluttajia mieluummin korjaamaan tuotteet kuin heittämään ne pois. Tämä koskee sekä digitaalisia tuotteita että fyysisiä tavaroita. Ja siksi ALDE-kollegoiden kanssa olen ehdottanut standardoida tietoja ö, käyttöohjeisiin. Tämä nämä tiedot koskisivat korjattavuutta ja näiden tietojen pitäisi olla ymmärrettävissä käyttäjille. Ja lisäksi pitäisi verkkofoorumeilla ja muilla verkkotavoilla antaa kuluttajille lisää mahdollisuuksia. En kuitenkaan ole samaa mieltä minkälaista pakollisesta merkinnästä. Olen sanonut tämän jo monta kertaa ja siksi olen poistanut tarkistukseni kaikki viittaukset tällaiseen. En usko henkilökohtaisesti, että tämä tarjoaa kuluttajille selkeitä tietoja. Se aiheuttaisi ennemminkin hämmennystä, sillä näin annettaisiin liikaa tietoja ja lisäksi tämä olisi ristiriidasta digitaalisten sopimusten ehdotuksen kanssa. Ja sitten jätteen vähentäminen olisi helpointa kannustaa kuluttajia tähän luomalla tietty määritelmä kestävyydestä. Ja näin tästä tulisi houkuttelevaa kuluttajille, mutta minä tarkistukseni, tarkistuksessani ehdotan, että tämän pitäisi olla vaihto tai vapaaehtoista, eikä tämän pitäisi tulla komission tehtäväksi. Ja sitten äh, tämä äh, tuotteisiin sisäänrakennettu vanhentuminen. Minä ehdottaisin järjestelmää, jolla voidaan riippumattomasti ja todistettavasti testata tuotteiden sisäänrakennettu vanhentuminen, mutta kysymykseni kuuluu, miten tähän päästäisiin. En halua, että tämä perustuisi pelkästään väärinkäytösten paljastajien tietoihin. Ei me tarvitsemme tässä vielä yksityiskohtaisempia tietoja. Tässä on meidän ehdotuksemme siis ja odotan innolla yhteistyötä. I don't have anyone for the GUE. Kiitoksia GUEsta. Ei ole ketään, mutta sulla on EFDDstä. Grazie, Presidente. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Olemme laatineet tarkistuksia ja haluaisimme tuoda esiin omaa käsitystämme yhteiskunnasta. Tällä hetkellä markkinoillahan toimitaan ikään kuin tavalla, jota ei pystyttäisi muuttamaan, mutta me katsomme, että tilanne on täysin päinvastainen. Me haluamme yhteiskunnan, jossa tuotteet ovat kestäviä ja jotka voidaan helposti korjata. Ja materiaalien uudelleenkäyttö ei ole mikään vaihtoehtoinen tapa toimia, vaan pääsääntö. Eli meidän täytyy pohjautua, pohjata toimintamme kiertotalouteen. Kansalaiset haluavat tätä ja he ovat aika kyllästyneitä siihen, että tietyt tuotteet kestävät hyvin vähän, vaikka niiden pitäisi kestää paljon pidempään. Eli on mahdollista toimia uudella tavalla. Meidän täytyy löytää uudenlainen talousmalli, joka pohjautuu korjattavuuteen paikallistasolla – Eli meidän täytyy edistää näitä korjaamistaitoja. Niitähän ei voi siirtää paikallistasolta pois. Eli me pidämme hyvänä tätä vaatimuksenmukaisuustakuuta, joka liittyy myöskin hyödykkeen arvoon. Ja haluaisimme kieltää sen, että tiettyjä osia ei voisi irrottaa tuotteista, koska silloinhan pakotetaan kuluttajat ostamaan uusi tuote. Ja sitten varaosat, niiden saatavuus täytyy taata. Me haluamme ryhtyä toimiin, jotka johtavat siihen, että kuluttajat mieluummin korjauttavat tuotteet sen sijaan, että ostaisivat uuden. Ja jotta näin voidaan tehdä, meidän täytyy poliittisesti näyttää osvittaa näissä kysymyksissä. Meidän täytyy antaa kannustimia niille käytänteille, jotka voivat viedä eteenpäin tämän tyyppistä taloutta. Esimerkiksi meidän täytyy investoida kolmiulotteiseen tulostamiseen. Se kiinnostaa yrityksiä, mutta myöskin kansalaisia, jotka voivat hyötyä sitten siitä, että he voivat itse korjata tuotteita. Ja lainsäätäjinä meidän täytyy langettaa sanktioita niille tuottajille, jotka epärehellisesti lyhentävät hyödykkeiden käyttöikää. Politiikassa meidän täytyy nyt osoittaa, että tulevaisuudessa talousmalli on erilainen kuin tällä hetkellä. Ja uskon, että kun käsittelemme tarkistuksia, niin varmasti pystymme siirtymään tähän suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Olemme jo parikymmentä minuuttia aikataulusta jäljessä. Täällä on neljä nimeä vielä listalla ja kukin saa yhden minuutin. Porzan, olkaa hyvä. Zahvaljujem se. Hvala izvjestitelju na ovom e, odličnom izvješću. Svim... Haluaisin kiittää esittelijää aloittavasta työstä. Haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoita, jotka pyrkivät parantamaan mietintöä. Kuluttajat usein valittavat, että että tuotteet hajoavat heti, kun takuaika on umpeutunut ja ei kannata korjata tuotetta. Ja myös varaosat ovat erittäin kalliita. Ja usein korjaajat valittavat, että toiminta ei kannata, koska ihmiset eivät ole motivoituneita korjaamaan tuotteitaan, koska varaosien hinnat ovat puolet tuotteen hinnasta. Siksi tarkistusteni kautta ehdotan otettaisiin käyttöön merkintä, jossa kerrotaan tuotteen käyttöikä. Tätä tarkoittaa myös sitä, että kuluttaja olisi sitten valmis maksamaan nimen tällaisesta tuotteesta. Kiitos, Grappini. E Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeä mietintö ja minä uskon, että esittelijä ja varjoesittelijät ovat tässä hyvin vastuullisessa roolissa. Minä olen esittänyt tarkistuksia, jotka ovat minulle hyvin tärkeitä. Yksi niistä käsittelee sitä, että meidän on saatava aikaiseksi normeja tuotteiden käytöstä. Käyttöohjeiden pitäisi olla helppolukuisia, jotta loppukäyttäjät osaavat käyttää tuotetta oikein. Me tarvitsemme tasapainoa käyttäjien oikeuksien ja pk-yritysten oikeuksien välille takuusäännöt on harmonisoitava sisämarkkinoilla. Käyttöikä ei saisi olla erilainen eri jäsenvaltioissa. Ja sitten kuluttajan päätös, sen se pitäisi jäädä hänelle itselleen, haluaako hän korjauttaa tuotteen vai ei. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin ensin kiittää esittelijää. Minä olen ympäristövaliokunnan lausunnonlaatija ja siksi tarkastelen tätä mielenkiinnolla. Jos tässä Toki kustannukset laskevat, me tuotamme vähemmän jätettä ja käytämme vähemmän myös raaka-aineita tuotannossa. Esittelijä puhuu käyttöön perustuvasta talousmallista. Minä suhtaudun tähän ehkä hieman skeptisemmin. Monissa kohdin se on sopiva, mutta, me, mutta ei kaikissa kohdin. Tässä täytyy kyllä hieman eriyttää, mitä ratkaisuihin tulee mutta varmasti talous voi vastata tähän haasteeseen ja tuottaa myös tuotteita, jotka, joiden käyttöikä on pidempi. Suurin haaste tässä oma-aloite mietinnössä on, puhuja keskeytetään. Kiitos. Meillä on vain vähän puheaikaa, joten seuraavaksi Charles de Mose. Kiitos, minä puhun aivan lyhyesti minuutin vai kiitos puheenjohtajalle ja kiitos esittele. Toivottavasti mahdollisimman suuri osa tarkistus tulee mukaan tähän mietintöön. Me tarvitsemme jonkinlaisen ideakatalogin, joka inspiroi komissiota luomaan lainsäädäntöä tällä alalla. Tulen juuri ympäristövaliokunnassa Komission jäsen Katainen oli siellä puhumassa ekosuunnitteludirektiivistä ja totta kai sillä on merkitystä, jos saamme lainsäädäntöä tällä alalla. Esimerkiksi energia-alalla olemme pystyneet säästämään paljon energiaa. Esimerkiksi kokonaisen vuoden energiakulutuksen edestä on saatu säästöjä aikaiseksi. Eli tärkeää on, että saamme pidennettyä tuotteiden käyttöikaa minä kannatan siksi sitä, että kuluttajille annetaan parempia tietoja, ehkä merkinnöillä ja muilla tiedonantotavoilla, jotta kuluttajat tietävät, mikä on odotettavissa olevassa käyttöikä. Sitten Pascal Duran. Kiitos puheenjohtaja. En nyt mene yksityiskohtiin tässä, siellä tässä on niin monia eri kysymyksiä, joihin voisi puuttua. Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroa vuoron Kaikkia, joita tämä kiinnostaa, niin minusta on hienoa nähdä, että, että tässä tulee näin hedelmällistä keskustelua. Kaikki kysymykset joustavuudesta ja, ja korjattavuudesta ovat keskeisiä ja yritän kyllä kompromissitarkistuksessa ähm, puuttua kaikkiin näihin vielä siitä huolenaiheesta, että jotenkin alennettaisiin kuluttajan suojaa. Ei tässä siihen todellakaan pyritä, voin sen taata. Kuluttajien oikeuksia ei todellakaan tässä valiokunnassa mitenkään haluta vähentää. Kiitos ja pyydän anteeksi, että en pystynyt antamaan enemmän aikaa tälle keskustelulle. Odotamme innolla kompromissitarkistusten käsittelyä. Milloinkas tuo päivämäärä nyt olikaan? Niin, kompromissitarkistukset pitää siis luoda huomiseen mennessä. Ja sitten Sabin Verheijenin mietintö seuraavaksi sähköistä hallintoa koskevasta EUn toimintasuunnitelmasta, eli Sabine Fejeen ensiksi. No, minä tulen puhumaan lyhyesti, teen teille palveluksen, mutta ensin haluaisin kiittää kaikkia tehdyistä tarkistuksista. Yhteensä 98 tarkistusta on jätetty. No, ja kaikissa on hyvä panos ja varmasti löydämme hyvän muotoilun. Ja tähän on tehty joitakin lisäyksiä, on tehty myös uusia ehdotuksia, jotka syventävät joitakin aihealueita. Eli me käsittelemme eri aiheita laajemmin tässä yhteydessä. Ja tämä on perusoletus, kun me yritämme parantaa sähköisen hallinton toimintaohjelmaa. Tarkistukset ovat samansuuntaisia. Me tulemme tekemään kompromissitarkistuksia yksittäisiin kappaleisiin. Ja me järjestämme myös varjoesittelijäkokouksen. Haluaisin pitää tämän kokouksen 5. päivä huhtikuuta. Ja me voimme varmasti rakentavasti keskustella näistä kysymyksistä, koska kaikki monet tarkistukset menevät samaan suuntaan ja me olemme varmaan, voimme olla suhteellisen yksimielisiä näistä ja odotan tässä tulevaa yhteistyötä ja kiitän kaikkia, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Biljana Borsan. Kiitos, Tani Borsan. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prvo se... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Sabina erinomaisesta mietinnöstä. Sähköinen hallinto saattaa parantaa ymmärtämystä kansalaisten parissa julkisista palveluista. Tällä tavalla voidaan vahvistaa kansalaisten poliittista osallistumista ja lisätä julkisten palveluiden läpinäkyvyyttä. Sähköisen hallinnon suunnitelma 2016-2020 on saanut aika hyviä tuloksia eu tasolla ja jäsenvaltioissa. Olen samaa mieltä siitä, että EUssa pitäisi kannustaa parhaiden käytäntöiden vaihtoon jäsenvaltioiden välillä. Pidän hyvänä sitä, että komissio haluaa luoda yhden ainoan yhteyspisteen, josta kansalaiset ja yritykset saisivat tietoa yhden yhteyspisteen kautta. Näin voidaan hyödyntää sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vähentää hallinnollista taakkaa kansalaisten ja yritysten osalta, erityisesti mitä tulee rajat ylittäviin palveluihin. Pilvipalvelut ovat myöskin hyvä osa sähköistä hallintoa. Meidän täytyy ylläpitää yhteiskunnan etuja, meidän täytyy suunnata katse tulevaisuuteen ja meidän täytyy kehittää näitä palveluita avoimella tavalla. Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä, jotta pystyy hyödyntämään sähköistä hallintoa. Vain 28 prosenttia maaseudulla, kotitalouksista maaseudulla on laajakaistan piirissä ja 4G-verkon kattavuus maaseudulla EU on vain 36 prosenttia, vaikka EUn keskiarvo on 86 prosenttia. Täytyy muistaa, että on monia syitä, miksi ihmiset eivät käytä internetpalveluita. Tiedon puute, taidon puute, väärät käsitykset. Meidän täytyy kura umpeen tämä digitaalinen kuilu eri alueiden välillä, eri sosiaalisten ryhmien välillä ja eri sukupolvien välillä komission jäsenvaltioiden pitäisi edistää internetlukutaitoa erityisesti heikossa asemassa oleville ryhmille. Korostaisin myös, kuinka tärkeää on elinikäinen oppiminen ja digitaalisten taitojen hankkiminen työpaikalla. Sähköinen hallinto voi vaikuttaa myönteisesti työntekijöihin sisämarkkinoilla, koska nyt on yksinkertaistettu taitojen tunnustamista muissa jäsenvaltioissa. Ja pidän hyvänä tarkistuksia, joita on tullut tähän tekstiin liittyen työmarkkinatilanteeseen. Ja itsekin olen laatinut sähköiseen terveydenhuoltoon liittyviä tarkistuksia, koska tällä tavalla voidaan huomattavasti parantaa kansalaisten elämänlaatua. Meillä on kustannustehokkuutta ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa. Ja kuten Alden kollega mainitsi edellisessä kokouksessa, on erittäin tärkeää, että sähköisen hallinnon palveluiden käyttäjät tietävät reaaliajassa, miten heidän tietojaan käytetään. Voin hyväksyä valtaosan näistä tarkistuksista ja uskon, että saamme aikaan hyvän mietinnön. Kiitos. Um, Richard Zulik, the ECR. Sitten Zulik. Ei ole paikalla Down tullut sinä hänen puolestaan? Herra Sulik pyysi minua sijastamaan häntä. Hän pyytää anteeksi, ei päästy paikalle. Hän on tyytyväinen tähän luonnoksen ja suurin osa tarkistuksista menee samaan suuntaan eikä muuta mietinnön henkeä. Ja kaikki me olemme samaa mieltä siitä, että sähköinen hallinto ja, y- ja julkisten palveluiden standardointi toisi suuria etuja ja yhteen toimivuus on siksi tärkeässä roolissa sähköisen hallinnon suunnittelussa jäsenvaltioissa eri kansalaisten eri maista pääsy sähköisen hallintoon parantaisi julkisten palvelujen laatua ja ne kahde, tälle vuosituhannelle. Ja edistyksestä pitäisi, pitäisi raportoida vuosittain. Tämä on tarkistus 11 tai tarkistus 12 sähköisen hallinnon hyödyt ovat selkeitä, mutta tietysti niistä johtuu, johtuu myös koht- kustannuksia. Siksi hän tukee tarkistusta 38 edustajan Meideriltä. Siinä on kyse kustannuksista ei julkishallinnolle sähköisen hallinnon kehittämisestä. Hän haluaisi mm, myös, että ei syntyisi eroja äh, nuorten ja vanhojen ja myös kaupunki- ja maaseutualueiden välille. Hän haluaa myös korostaa jäsenvaltioiden vastuuta päättää siitä, mitä ne haluavat rahoittaa. Ja lisäksi haluaa tukea tarkistus 75 vihreiltä. Siinä sanotaan, että sähköisen hallinnon kielimuureihin pitäisi puuttua tarjoamalla nämä palvelut kaikista kattavimmin käytetyllä eurooppalaisella kielellä. Tämä nyt viimeinen vaihe, lause tulee suoraan Sulikilta. Hän sanoi, että rajat ylittävät verkkopalvelut voisivat olla käytettävissä ennen kaikkea englanniksi, sillä englanti on kaikista kattavin kieli Euroopassa. Kiitos. Äh, äh, Kiitoksia. Minun ryhmäni tarkistukset liittyvät niihin asioihin, jotka otin jo esille viimeksi, kun käsittelimme mietintöluonnosta. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia, kun näitä otetaan vain kerran periaatetta. Se toisi kansalaisille todellista lisäarvoa, joten komission tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi käynnistää tämä kattava pilottihanke ja enemmän kunnianhimo pitäisi myöskin olla digitaalisten reseptien osalta. Tämähän on asia, josta kansalaiset voivat hyötyä. Monia aloitteita on ollut, mutta mitään kunnon ratkaisua ei ole löytynyt, jotta olisi todellisia rajat ylittäviä digitaalisia reseptejä. Ja näiden digitaalisten foorumien pitää olla muutakin kuin paikat, jossa on tietoa. Esimerkiksi siellä pitää varmistaa, että kaikki, kaikessa jäsenvaltiossa on tällainen yhteyspiste ja että näitä eurooppalaisia menettelyitä voidaan tehdä näissä internetportaaleissa. Julkiset hankinnat. No komission pitäisi helpottaa hyvien käytänteiden vaihtoja hankintaviranomaisten välillä. Innovaatio täytyy ottaa kunnolla mukaan. Ja jos menettelyssä on todettu, että se jo ennakoi ratkaisua, niin sitten se rajoittaa innovaation tilaa julkisissa hankinnoissa. Ja sitten kun ajatellaan turvallisuutta sähköisen hälyön palveluissa, niin se liittyy myöskin kansalaisilta kerättyyn ja tallennettuun tietoon. Ja komission jäsenvaltioiden tulisi aina suosia ratkaisuja, joissa suojataan henkilötietoja ja verkkoja. Ja tietojen vaihto hajautettujen tietokantojen välillä. Sen tulee olla turvallisempaa kuin jos käytössä olisi vain yksi tietokanta. En usko, että esittelen eri kannalla, eli odottelen innolla yhteistyötä kanssanne. Ja, äh, Sitten hän ähm, Ensinnäkin haluaisin kiittää sanoa, että pyydän anteeksi, että Shortes varjoesittelijä ei ole paikalla niin ainakin tässä nyt kieltä. Herra Soltis on sitä mieltä, että tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita, mitä sähköisen hallinnan toimintaohjelman julkishallintoon tulee. On liikaa esteitä, mitä kansalaisiin tulee. Ja me olemme sitä mieltä, että sähköisen hallinnan täytyisi olla osallistavampi. Hän painottaa, että pitäisi pyrkiä siihen, että verkkosivut olisivat helpommin saatavilla, mitä vammaisiin henkilöihin tulee. Ja myös vanhemmat henkilöt, heitä täysin tukea digitaalitaidoissa, kun puhutaan sähköisistä palveluista. on sitä mieltä, että yhteen toimivuus on erittäin tärkeää, mutta kuitenkin tarvitaan myös tietosuojaa, kun tietoja vaihdetaan. Hän puoltaa myös tällaista sähköistä terveydenhuoltojärjestelmää. Tätä kautta voitaisiin myös äh, helpottaa terveyspalvelun saatavuutta kaikille. Are there any other speakers? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kiitos. Sabin, haluatko vielä loppupuheenvuoron? Kyllä. Suurimmassa osassa kohdista menemme mielestäni samaan suuntaan. Tietojen keskitetty tallentaminen, no minun mietinnässäni oli kyse lähinnä siitä, että, e, että olisi tällainen tietoihin pääsyformi keskitysti, mutta tietoja ei tallennetaisi keskitysti. Tämä se tarkoittaisi sitä, että olisi hyvä tietojen vaihtojärjestelmä viranomaisten välillä, eikä tämä välttämättä tarkoita keskitettyä tietojen tallentamista, ei vaan sitä, että standardit olisivat yhteen sovitettuja niin, että tietoja voidaan vaihtaa ja kansalaiset voivat aina päättää, mikä viranomainen saa pääsyn tietoihin, mikä ei ennen kaikkea, kun on kyse siitä, että annettaisiin tietoja kertaluonteisesti viranomaiselle eikä aina uudelleen. Tämä on rajat ylittävässä toiminnassa ennen kaikkea tärkeää, nimittäin että meillä on järkevää yhteen toimivuutta. Minun mielestäni on myös erittäin tärkeää tietosuojana kyberturvallisuuden alalla panostaa valtavasti, jotta kansalaiset myös luottavat ja parantavat luottamustaan tällaisiin palveluihin. Tämä voi tapahtua vain, jos tietoturvaan ja verkkoinfrastruktuuriin on luotu tietty turva, tietyt takuut. The next date on this. Kiitoksia. Ja sitten 25. huhtikuuta tästä äänestetään valiokunnassa. Seuraavaksi lausunto, uusi osaamisen ohjelma Euroopalle. Työllisyys- ja kulttuurivaliokunta ovat vastaavat valiokunnat. Valmistelijan Grappini ja Maria Sakin heti puheenvuoron. Doamna președintă, stimați colegi, după cum știm, în iunie 2016... Kiitoksia. Viime vuoden kesäkuussa komissio hyväksyi uuden suunnitelman Euroopan osalle ja sen tavoitteena oli se, että saataisiin uusia taitoja ihmisille jo pienestä pitäen. Haluaisin kiittää tästä komission tiedonannosta, se on toimitettu TSK, parlamenttiin ja neuvostoon ja on tärkeää, että koulutusalalla edetään ja otetaan huomioon markkinoiden tarpeet. Ja me tiedämme, että monissa yrityksissä on ongelmia pitää kiinni pätevästä henkilöstöstä. Komissio ehdottaa, että vähennetään eriarvoisuutta koulutusalalla. Nämä ovat kunnianhimoisia ehdotuksia, mutta ne saattavat hidastua tiettyjen vaatimusten takia. Meidän täytyy katsoa pätevyyksiä ja niiden sosiaalista ulottuvuutta, ja tähän liittyy ongelmia. Miten näistä pullonkauloista päädään eroon? Meillä on tämä sisämarkkinoiden tietojärjestelmä, ja se on erittäin hyödyllinen, jotta voidaan parantaa hallinnollista yhteistyötä. Ja menettelyiden pitää olla nopeampia ja yksinkertaisempia, jotta voidaan tunnustaa pätevyydet. Ja erityisesti täytyy vaatia asiantuntijoilta, että he päivittävät jatkuvasti tietojaan ja kun he siirtyvät toisiin jäsenvaltioihin, niin sitten heitä ei syrjitä. Ja meidän täytyy välttää epätasapainoa, jota on työmarkkinoilla. Ja tähän liittyvät mahdollisuudet kouluttautua, jatkokoulutus, oppiminen muissa maissa. Tämä on tärkeää, jotta voi voidaan edistää pk-yritysten työllisyyttä. Komissio voisi lisätä Horjohto 2020 ohjelman rahoitusta, jotta kaikki saisivat koulutusta ja täin voidaan välttää eriarvoisuutta työntekijöiden tasolla. Ja meidän täytyy ottaa huomioon uudet digitaaliset ammatit. Meidän täytyy antaa riittävästi rahoitusta uusille digitaalisille hankkeille – ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin Riigan päätelmät, kun ajatellaan pätevyyksiä ja tutkintoja, jotka ovat tärkeitä työmarkkinoilla. Meidän pitää vahvistaa teknistä ja ammattikoulutusta ja varjoesittelijät varmaan voivat sitten tehdä tarkistuksia ja 28. maaliskuuta puolta päivin on määräaika tarkistusten jättämiselle ja sen jälkeen sitten kokoonnumme kaikkien ryhmien varjoistelijoiden kanssa. E Eli EPPstä on varjoesittelijä, mutta Roberta puhuu hänen nimissään. Ole hyvä. Eva asked me to stand in for her because she's in, in Bulgaria. Eva pyysi puhumaan, hän on Bulgariassa. Hän tukee kaikkia suosituksia, jotka on esitetty lausuntoluonnoksessa. Ja hänen mielestä on tärkeää, ottaa esille tehokkaampaa elinikäistä oppimista. Ja hän on sitä mieltä, että esittelijä on ottanut huomioon se, että liikkuvuus otetaan huomioon ja sitten myös sosiaalinen ulottuvuus. Ja hän haluaisi käsitellä tätä vielä sitä, että ei eh, käytettäisi enää uusia strategioita ilman, että äh, otettaisiin huomioon myös vaihtoehtoisia äh, teitä. Tässä innovaatio- ja kilpailukyvyssä olemme äh, maailman johtavassa asemassa. Siksi on tärkeää, että me vahvistamme myös etuja, joita eurooppalaisella koulutusjärjestelmä on myös ammattikoulutuksella, jotta me voimme sitten myös tukea tutkijoita ja innovaatioita moottoreita. Ja tässä pitäisi mennä pidemmällä kuin mitä työmarkkinat vaativat ja pitäisi keskittyä koulutuksen siihen, joiden avulla saadaan edistettyä innovaatiota ja yrittäjyyttä. Tätä kautta saataisiin luotua työpaikkoja ja uusia markkinoja ja näin voidaan myös ottaa kansalaiset aktiivisesti mukaan. Ja meidän ei pitäisi unohtaa nuoria kouluissa ja yliopistoissa ja ainoastaan laaja, la, digitaalitaidolla voimme taata sen, että eurooppalaiset ovat johtavassa asemassa, kun luodaan uusia digitaalisia tuotteita, eivätkä käytä ainoastaan näitä tuotteita. Kun puhumme tästä kuilusta, niin meidän täytyy painottaa sitä, että kun puhumme kulttuurisesti monimuotoisista talouksista, niin ne ovat avoimia monimuotoisuudelle. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan tehdä tehokasta yhteistyötä ja innovaatiota. On myös tärkeää, että mitään aluetta Euroopassa ei jätetä jälkeen. Teollisuuden muutokset ovat riippuvaisia digitaidoista, mutta tarvitsee myös metodologian, miten me voimme arvioida henkilöitä, jotka oppivat näitä uusia taitoja. Kiitos. Um, Kiitoksia. En nyt ihan tiedä, täällä on ECRn varjositel, siis onko täällä joku Ulrikan sijaisena? Sitten Ai, sieltä hän juuri saapui. No, Morten sai sen puheenvuoron ja sitten voit istua ihan rauhassa, eli Morten Lokekaro, hyvä. Well, I can do, I can... Ihan rauhassa vain. Ensinnäkin kiitos paljon esittelijälle työstä tämän asiakirjan eteen tavoitetta. Ja tätä asiallista voin kyllä tukea. On myönteistä, että sekä komissio että esittelijä korostavat sitä, miten tärkeää on tasapainottaa pätevyys ja työpaikkojen luominen. Konkreettisesti lausunnosta mielestäni siitä ei tarvitse tehdä tätä pidempää. Ja toivottavasti siitä ei ole tule minkäänlaista joulukuusta. Esittelijä tai valmistelija on luonut hyvän lähtökohdan Minun mielestäni seuraavilla, seuraavissa kohdissa tekstiä voitaisiin vahventaa, pitäisi pitää yllä sisämarkkina ulottuvuutta ja siksi pitäisi puhua ammattipätevyydestä. Pitäisi välttää tämmöinen hallinnon taakka mutta, ja keskittyä tehokkuuteen ammattikoulutuksesta. Luvut osoittavat selkeästi, että että opiskelijat, jos he pääsevät mukaan työelämään jo ennen opintojen päättämistä, niin se, siitä syntyy suuria vaikutuksia. Työmarkkinoista pitäisi tulla liikkuvammat, joustavammat ja osallistavammat. Näin voidaan luoda kasvoja ja työpaikkoja tämän jäsenvaltioiden vastuulla ja valitettavasti edistystä tulee aivan liian hitaasti. Kannattaisin muutamaa tai ehdottaisin muutamaa tarkistusta tekstin, jotka korostavat näitä minun mainitsemini kohtia. Ja. Tän Ulrike. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että olin myöhässä. Kiitokset ensin esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Komission tiedonanto oli monissa kohdin aika järkyttävä. Todellakin toimiin täytyy ryhtyä ja tässä kuitenkaan johtopäätöksissä ei oteta kaikkia ongelmia huomioon. Koulutuspolitiikka on jäsenvaltioiden vastuulla. On hyvä, että jäsenvaltioiden välillä on kilpailua, mitä parhaaseen koulutusjärjestelmään tulee. Ja on esikuvia ja tätä kautta sitten koulutustaso kasvaa koko Euroopan unionissa. E- Urban niin täytyy säätää ainoastaan rajat ylittäviä kysymyksiä. Nämä ovat esimerkiksi vaihto-oppilasohjelmia ja myös sitten arvioidaan tutkintoja. Mutta osa kansalaisista ei osaa kirjoittaa tai lukea tai sitten digitaaliset taidot ovat vajaavaisia. Ja tämä viittaa siihen, että näillä henkilöillä on pienempi mahdollisuus saada työpaikkoja. Nämä ovat todellakin hälyttäviä tosiasioita, jotka kuitenkin pitäisi ratkaista jäsenvaltiotasolla. Työmarkkinat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioiden välillä ja usein myös eri alueiden välillä. Ja tämän yksi koko sopii kaikille. Ei ole tässä yhteydessä mahdollista, niin kuin esimerkiksi tämä ammattikoulun laatupuitteet. Meidän täytyisi ottaa tässä alueelliset piirteet esiin ja ottaa myös esille, mikä on pk-yritysten työntekijätarve. Ja siksi tällainen vaatimus, että tarvitaan lisämäärärahoja, niin se ei ole järkevää ja tarkistukset, joita me teemme, niin siinä otetaan huomioon se, mitä juuri sanoin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No, Dantti vielä. Grazie, Presidente. Vorrei... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Siinä on otettu esiin eri kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä tulevassa EU:ssa ja taloudessa. On erittäin hyvä, että tässä on kiinnitetty huomiota toimiin, joilla vähennetään eriarvoisuutta koulutuksessa ja poistetaan hallinnollisia esteitä, jotka estävät sen, että voitaisiin lisätä työntekijöiden liikkuvuutta EU:ssa. On siis erittäin tärkeää, kuten juuri tuli esille, että mahdollisimman paljon tuetaan digitaalisten taitojen kehittämistä. Nyt kun edessä on neljäs teollinen vallankumous, niin meidän täytyy katsoa, millaisia taitoja tarvitaan. Se on nyt painopistealue. Jos taitoja on riittävästi, silloin yhteiskunta pystyy vastaamaan työttömyysongelmiin ja myöskin pk-yritysten kilpailukykyongelmiin. Nehän ovat erittäin tärkeä osa Euroopan taloutta. Ja meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaista rahoitusta on tällaisille toimille, kuten mietinnössä on todettu. Ja sitten kun ajatellaan digitaalisten taitojen kartuttamista, niin meidän täytyy tosiaan lisätä osallistavuutta. Meidän täytyy muistaa ikäihmiset, maahanmuuttajat Euroopassa meidän täytyy torjua kaikkia ilmiöitä, jotka heikentävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Thank you. Um, I'm not going to... Kiitoksia. Maria, haluatko vielä puheenvuoron? No, ihan lyhyesti vielä. No, miela prima presentare. Eh, doar... Minä puhuin aluksi hieman lyhyemmin, joten haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Minusta oli hienoa kuulla, että komissio oli ehdottanut kolmea eri suuntaa. Ensinnäkin parempi ammatin valinta. Tällä hetkellä on paljon nuorisoa, jotka, joka on saanut koulutuksen, mutta heidän koulutuksensa ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Tämä on haaskausta, koulutuksen haaskausta. Meidän on tuettava teknistä ammattikoulutusta ja luotava yhteys elinkeinoelämän ja työvoiman koulutuksen välillä. Kiitos kaikille. Odotan innolla kollegoiden ehdotuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi esityslistalla on lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja lähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden lähetyksen käyttämistä koskevat säännöt. Oikeusten asioiden valiokunta on päävaliokunta, kulttuurivaliokunta tässä mukana IMKO-valiokunta laatii lausunnon ja Julia Reeda on valmistelija ja hänkin saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. First of all, um, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tarkistuksesta. Niitä on ihan kohtuullinen määrä. Prosessi on vielä alkuvaiheessa. Oikeudustarjoitusvaliokunta vielä ei ole esitellyt mietintöluonnosta, joten uskon, että pystymme etenemään kompromissien kanssa ihan aikataulussa. Ja toivottavasti saamme aikaan sitten kompromissit huhtikuun loppuun mennessä. Huomenna on varjoesittelyiden kokous ensimmäisestä kompromissista ja toivottavasti pääsemme sopuun yleisellä tasolla tärkeimmistä kohdista. Ja sen jälkeen sitten teemme lisää kompromisseja ennen kuin äänestämme. Ja haluaisin korostaa, että jos jotain tärkeitä asioita ei ole vielä mukana tässä ensimmäisessä kompromissisatsissa, niin ilmoittakaa siitä, jotta voimme sitten saada aikaan poliittisen sopimuksen kaikkein tärkeimmistä asioista mahdollisimman nopeasti ja sitten mukauttaa kappaleita sopimuksen mukaisesti. Eli kompromissitarkistukset käsittelevät seuraavia aiheita. Ensinnäkin sopimusvapaus, sitten alkuperämaan kattavuus tai miten tämä sitten koskee verkkopalveluita ja sitten miten määritellään uudelleen lähetykset ja sitten artikla 2 ja kriteerit maksuihin liittyen. Pari kommenttia näistä kompromisseista. Ensinnäkin sopimusvapaus. Tästä on saatu aikaan aika hyvä sopu poliittisten ryhmien välillä. Tämä kappale 11 on palautettu tekstiin, sehän oli poistettu sieltä, mutta nyt siinä on tehty lisäselvityksiä, joita tuli varjoesittelijöiltä. Eli toivottavasti kaikki voivat hyväksyä tämän sanamuodon, mutta korostaisin vielä, että kysymykset, jotka liittyvät sopisvapaitaan, ne pitää pitää tässä kohdassa eikä ripotella niitä mietintöön. Sitten oheispalvelut. Valtaosaryhmistä ei halunnut ottaa mukaan kaikkia verkkopalveluita, mutta valtaosaryhmistä periaatteessa tukee tätä periaatetta, joka liittyy periaatteeseen. Eli kompromissitarkistuksissa on otettu takaan tämä termi oheispalvelu. Tämä on jo lähentymistä muihin ryhmiin nähden, mutta kaikki varjostelijoiden täytyy nyt täsmentää, minkä tyyppistä sisältöä he haluavat mukaan ja mitä sisältöä pitäisi sulkea pois ja mistä syystä. Eli tavoitteena on se, että meillä on johdonmukaiset säännöt lähetystoiminnassa ja haluaisin välttää sen, että nämä sisällöt kuuluvat ensin alkuperä, periaat, alkuperämaaperiaatteeseen, mutta sitten jonkun ajan kuluttua tätä periaatetta ei enää noudatettaisikaan. Eli meidän täytyy löytää sanamuoto. Eli jos joku sisältö on netissä alkuperämaaperiaatteen nojalla, niin se sitten pysyy siellä. Eli yhtäältä otetaan mukaan ainoastaan tuotteet, jotka nämä lähetystoiminnan toimittajat ovat tuottaneet, mutta sitten siellä on lisenssi, lisenssillä hankittua sisältöä, ehkä tietyksi ajaksi ainoastaan, Eli tässä on ero suhteessa komission ehdotukseen, koska tässä on tämä rajallinen aika, mutta siinä varmistetaan, että kolmannen osapuolen sisältö ei pysy nettisivuilla tietyn ajan jälkeen, mikäli lisenssi päättyy, mutta ei ole eroa siinä, onko tässä alkuperämaa-periaatetta sovellettu ensin ja sen jälkeen sitten ei enää, mutta sitten lähettäjien oma tuotanto voi olla aina saatavana nettisivuilla. Ja sitten uudelleenlähetykset. Jotkut ryhmät haluavat korostaa teknologian neutraalisuusperiaatetta, toiset haluavat pitää kiinni komission ehdotuksesta, mutta meidän täytyy nyt miettiä, ovatko nuo IP-uudelleenlähetyspalvelut mukana tässä yhteishallinnossa. Ja siksi on tärkeää korostaa, että tietyissä jäsenvaltioissa on jo mahdollista tämä internetlähetysten osalta. Eli ei pidä kieltää jotain, joka on jo yleinen käytäntö. Eli ehdottaisin, ettei oteta mukaan ip palveluita internetissä niin kokonaan, vaan että otetaan ne mukaan, mikäli ne ovat esimerkiksi salasanan takana. Eli se olisi täysin avoin kaikille. Eli katsotaan sitten, miten tätä sanamuotoa voidaan selkeyttää. Tämä on tärkeää kuluttajien kannalta, koska jos internetpalveluita ei ollenkaan oteta mukaan, niin silloin heikennämme tämän siirrettävyysasetuksen tehokkuutta. Sehän koskee vain palveluita, jotka ovat siirrettävissä omassa valtiossa. Ja jos on turvallisuus, turvallisuuteen liittyviä ongelmia, niin se on varmaan katettu, jos sanotaan, että uudelleen saatavuutta on suojeltava esimerkiksi salasanalla. Ja sitten seuraavaksi varjoistelukouksen jälkeen ehdotan sitten muita kompromisseja johdatusokappaleisiin sen jälkeen, kun näistä perusperiaatteista on sovittu. Eli jos teillä on jotain erittäin tärkeää, jota ei ole otettu mukaan näin ensimmäisiin kompromisseihin, niin ilmoittakaa siitä. Ja äänestys on sitten 24.–25. huhtikuuta. Sitten Pascal Hennon EPPstä. Edustaako häntä kukaan? Ei. SNDstä Rosier. Kiitos puheenjohtaja. Tämä komission asetusehdotus on hieman yllättävä, ennen kaikkea mitä tulee alkuperämaa periaatteen laajentamiseen uudelleenlähetyksiin verkossa, sillä tämä esitetään välttämättömänä askelena, mutta kun kuunnellaan alan sidosryhmiä, niin mitä tulee audiovisuaalipalvelujen visuaalipalvelujen tuottajiin ja muihin, niin kaikki ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen ja näkevät haittoja itse asiassa tässä ehdotuksessa. On pieni määrä lähetystoiminnan harjoittajia ja pieni määrä lähetyksiä, jotka vaativat muutoksia, mutta tässä on kyse tekstin tasapainosta ja syntyvistä haitoista suurelle osalle toimia. Eli tämä alkuperämaan periaate, siitähän tässä on kyse, kun audiovisuaalisen ohjelmia lähetetään uudelleen komission ehdotuksessa. Tässä, tämä koskee oheispalveluita ja valmistelin esityksessä tämä koskee kaikkia palveluita. Tätä me vastustamme. Jos tässä tämä koskisi vain tietynlaisia lähetyksiä, eh, niin se olisi ok, mutta ei, luoda, ei pitäisi luoda olosuhteita sellaisille, että sisällön tuottajien sopi, sopimus, eh, sopimusten neuvotteluasema heikentyisi. Pitäisi, pitäisi tai tässä on kyse siitä, että digitaalisille välittäjille siirretään näitä tuloja, joiden pitäisi mennä luovalle alalle ja kulttuurialalle. Mitä tulee muihin näkökohtiin, niin pakollisesta yhteishallinnoinnista suljetussa verkoissa komission ehdotussa pitäisi tarkentaa tietyissä kohdissa, ja pitäisi no, ehkä harkita myös avointa internetiä, mutta pitäisi olla selvää se, miten käyttäjät pystytään tunnistamaan. Kuten sanottu, pakollinen yhteishallinnointi on olemassa ja se pitäisi pitää yllä. Sillä ei pitäisi haitata näiden, näiden nykyjärjestelmien toimimista. Olen tehnyt muutamia ehdotuksia jotta voidaan taata teknologian neutraalius kaapelioperaattoreiden lähetystoiminnassa, jotta ei muutettaisi kaapelioperaattoreiden vaatimuksia ja jotta audiovisuaalisen visuaalisen sisällön tuottajat saavat kohtuullisen korvauksen. Tämän olen selittänytkin Julia Redalle. On hyvin vaikea saada tässä aikaiseksi kompromisseja. Toivottavasti saa meillä muitakin varjoesittelijöiden kokouksia kuin se huominen, koska huomenna en pääse paikalle, kuten niin kerroin etukäteen. Mm, minun mielestäni meidän kantamme ovat kyllä melko kaukana toisistaan vielä nykytilanteessa. Dalton. Dan Dalton. Thank you, Chair. Uh, I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijä kompromissitarkistuksista tässä otetaan myönteisiä askeleita ja todellakin arvostan hänen ponnistuksia. Ja yleisesti ottaen mielestäni on hyvä, että komissio haluaa tehdä näitä päivityksiä, mitä tekijänoikeuksiin tuli. Ja vuoden 1993 direktiivin jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia. On hyvä, että että päästään rajatylittäjän sisältöön paremmin käsiksi. Ja tätä kautta sisältö kasvaa kuluttajille, mutta sisällön tuottajat voidaan tässä paremmin ottaa huomioon. Ja minun kantani on, että tämänhetkinen rahoitustilanne kannustaa eurooppalaiseen tuotantoon ja sitä ei tulisi haastaa tässä yhteydessä. Mitä sitten sopimusvapauteen tulee, ne ovat myös erittäin tärkeitä eurooppalaiselle sisälle. Ja olen erittäin tyytyväinen, että ne on otettu huomioon tässä kompromissitarkistuksissa. Me kuitenkin voimme olla selkeämpiä kuin mitä komission ehdotus on ja olen tehnyt tarkistuksia tähän pohjautuen niin kuin muutkin kollegat. Mitä sitten näihin verkkolähetyksiin tulee? Realisinta on, että tässä varmasti tulisi rajoittua näihin lisäverkkolähetyksiin, koska usein tässä on ongelma se, että lähettäjällä ei ole riittävää infrastruktuuria. Mitä uudelleen lähetyksiin tulee, tässä pitäisi ottaa huomioon, että täytyisi myös ottaa palvelun koskemattomuus huomioon. Mitä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, niin tämä saattaa olla jo turha muutaman vuoden jälkeen, sen jälkeen kun se on astunut voimaan. Joten tarkastelulauseke on tarpeellinen tässä yhteydessä. Ja täytyy tarkastella, mitä muutoksia tarvitaan, kun, miten me käytämme sisältöä tulevaisuudessa, mutta haluan tässä nyt, tai odotan olla yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Just checking that there was no one speaking. Siis Pascal Aremanin, ai, ai sinä puhut EPPstä, olkaa hyvä. Thank you Vicky, sorry for... Kiitos Vicky, anteeksi, että olen myöhässä. Pascalin piti lähteä kotiin ja hän melko myöhään pyysi minua sijaistamaan, ja sen mielelläni jatkan saksaksi. Pascal pyysi minua kiittämään kollegoita ja ennen kaikkea valmistelijaa hyvästä yhteistyöstä. Hän haluaisi kiittää ennen kaikkea kaikkia, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Hän on sitä mieltä, että edustaja Redan kompromissiehdotukset ovat hyvä lähtökohta, mutta hän pyysi minua kuitenkin äh, sanomaan myös, että EPPn kantaa ei ole tullut ei ole tullut tarpeeksi otetuksi huomioon. Euroopassa tällä alalla on ennen kaikkea keskikokoisia yrityksiä, eikä niiden mahdollisuudet pitäisi tuhota. Ja tällaisen taloudellisen avautumisen seuraukset ovat vaikeita arvioida. Maarajoitusten ei pitäisi olla perusoletus, mutta sen pitäisi olla kuitenkin alkaperämaan periaatteen täytäntöönpano toimii ja siksi siitä tarkistus 51. Pascal on sitä mieltä, että näitä tavoitteita pitäisi tukea, mutta tämä oheisverkkopalvelu, sen määritelmä pitää vielä katsoa. Tarkistukset, jotka menevät tähän suuntaan, niitä EPP pitäisi tukea. Ja ehkä olisi vielä mahdollista, että Esimerkiksi Philip Juvan on ehdottanut vastaavanlaisia tarkistuksia. Ehkä näin voimme saada valiokunnassa laajan enemmistön aikaiseksi. Ja puheenjohtaja vielä yksi sananen. Viime viikolla Strasbourgissa tapasimme myös Arte-kanavan, joka tarjoaa kaikkia lähetyksiä rajat ylittävästi ja kysyimme, tarvitaanko tekijän oikeuksiin heidän mielestään muutoksia. He sanovat, että heille nykysäännöt kyllä sopivat Eli näyttää siltä, että on jonkinlaisia kysymyksiä vielä, mutta jotkut ovat näihin kysymyksiin jo vasta- vastaukset löytäneetkin. Sitten mm. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa niin Dankin satelliitti- ja kaapelilaista, joka otettiin käyttöön teknologisesta kehityksestä johtuen. Eli nämä säännöt eivät oikein ole järkeviä satelliittisignaalin osalta, koska ne eivät pysähdy rajoille. No, tämä ehdotus on mukautettu uuteen teknologiaan. Direktiivi ei lopettanut sopimusvapautta, mutta silti sisältö oli mahdollista estää. Eli tämä ehdotus nyt ei ole niinkään erilainen. Oikeudenhaltijat pelkäävät, että he eivät enää hallitse sisältöä, mutta kun katsotaan sitten näitä maantieteellisiä rajoituksia, joita internetissä on, niin se osoittaa, että on mahdollista pitää yllä tällaista hallintoa. Tämä pitäisi koskea verkkopalveluita eikä ainoastaan oheispalveluita, koska me katsomme, että tärkeä ei ole teknologia tai käytetty alusta, vaan se, kuinka paljon lähettäjällä on valtaa sisältöön. Ja sitten uudelleenlähetykset. No, tämä liittyy valvontaan. Jotkut sisäryhmät katsomat, että jos tätä laajennetaan avoimen internetiin, niin se vähentää tuloja. Mutta jos uudelleen lähetyspalvelut avoimen internetin kautta ovat osoittaneet, että siellä voidaan tarjota palveluita hallitulla tavalla, niin ne voidaan silloin ottaa mukaan. Ja tämä koskee myöskin näitä salasanoja. Jos haluamme ylläpitää kulttuurista eri monimuotoisuutta Euroopassa, niin meidän täytyy toimia niin, että lähettäjät voivat keskittyä siihen, että keskitytään mainontaan ja lähetykseen. Sitten nämä transaktioverot. Meillä pitää olla tapoja yksinkertaista tapoja, kun katsotaan, kenellä on oikeuksia sisältöön. Ja sitten jotkut kollegat haluavat pitää kiinni tämänhetkisestä tilanteesta ja heille sanoisin kaksi asiaa. Ensinnäkin uudet siirrettävyyssäännöt, joka liittyy sisältöön. Yleisradiolähettäjät voivat vapaaehtoisesti noudattaa siirrettävyyssääntöjä, koska kansalaiset maksavat yleisradiolähetyksestä. Jos sääntöjä ei yksinkertaisteta tässä ehdotuksessa, niin silloin sitä vaihtoehtoa ei koskaan oteta käyttöön, ja siitä sitten kärsivät veronmaksajat. Ja sitten kanavat, joita on käytössä Euroopassa, ovat venäläiset kanavat. Esimerkiksi eurooppalaiset urheilulähetykset, Yleisradio kanavilta, ne tulevat venäläisille kanaville esimerkiksi YouTubeen, ja samalla eurooppalainen sisältö ei yllä pieniin jäsenvaltioihin, koska se ei ole kannattavaa. Eli en nyt näe, että jos tässä nyt puhutaan vain kansallisesta sisällöstä, koska suuri osa on kansalaisten rahoittamaa, niin miten se on yleisten etujen suojaamista? Tässä ei edistetä kulttuurista monimuotoisuutta, vaan estetään se, että eurooppalaiset oppivat toistensa kulttuureista. Kiitoksia sitten GUE, mutta täällä nyt ei ole ketään sieltä. Eli EFDDstä Zullo. No? no, no. Ai hän ei halua puheenvuoroa. No, eli tämä... Onko täällä vielä joku, joka haluaa puheenvuoron? Fehain. Äh, Haluaisin vielä selventää, että me tarvitsemme sopeuttamista vastausta uuteen digitaaliseen ympärään, ympäristöön, vaikka ei se nyt niin uusi ole enää, mutta tätä ei kuitenkaan kapsta direktiivistä suoraan voi siirtää, koska tässähän puututaan myös tekijän oikeuksiin. Ja usein tässä unohdetaan nämä verkko-oikeudet muun muassa, ja ne jäävät tuottajalle niin, että tuotantokustannukset ovat alhaisemmat. No, jos nyt direktiivin kautta tarkastella näitä oikeuksia ilman lisäkustannuksia, että niitä voisi kuitenkin käyttää, niin tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia tekijänoikeuspuolella meidän täytyy katsoa, että meillä on oikeudenmukainen tasapaino, mitä tekijänoikeuksiin tulee, ja sen välillä, että saadaan pääsy sisältöihin myös rajat ylittävästi. Vähän samantyyppisesti kuin kapsatissa on tällä hetkellä, mutta tässä ei kuitenkaan olisi sitä laajennusta. Ja uskon, että täällä tehtiin tänään jo joitakin ehdotuksia, miten näihin rajoituksiin tulee, eli ei avata kaikille, vaan tietylle kohderyhmälle niin, että löydetään järkeviä kompromisseja. Kiitos. So back to Julia Reidert. Eli Reida saa vielä puheenvuoron. Very much. Kiitos paljon kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. On oikein hyödyllistä nähdä, mitkä ovat tärkeimpiä kohtia eri poliittisille ryhmille ja uskon, että Monet näistä huolenaiheista, joista puhuttiin, on jo otettu huomioon kompromissitarkastuksissa, eli ei mitään satelliitti- ja kaapelitelevisiodirektiivin säännösten yksi yhteen täytäntöpanoja, ei vaan erityisiä säännöksiä verkkopalveluiden lähetystoiminnasta, esimerkiksi mitä tapahtuu silloin, jos lähetystoiminnan harjoittaja on pitänyt tekijän oikeutensa verkkolähetyksen myös. Minun mielestäni tämän asetuksen alaisuudessa ei pystyttäisi laittamaan verkkoon mitään, mihin ei ole tekijän oikeuksia. Eli kyse on vain kyse siitä, saadaanko lisenssi tälle verkkolähetykselle. Jos näin saadaan alkuperämaassa lähetys voidaan lähettää verkossa, mutta maksujen kysymys pitäisi vielä sopeuttaa sitten maksimaaliseen mahdolliseen yleisöön. Ja tämä on otettu myös mukaan kompromissitarkistuksessa. Toivottavasti löydämme siis yhteisen kannan ja toivottavasti myös edelleen lähetyskysymyksessä. Me tässä otetaan mukaan verkkolähetykset, jos ne on suojattu riittävällä tavalla. Toivottavasti näiden yleisperiaatteiden pohjalta pääsemme nopeasti sopimukseen. Kiitos paljon. Thank you. Kiitoksia. Ja viimeinen asia esityslistalla, ei mitenkään vähäisin asia. Eli esteettömyysvaatimuksia koskevien lakien asetusten hallinnosta määräysten lähentäminen. Käsittelemme kompromissitarkistuksia ja esittelijä on Gard, Eli Morten, ole hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kehua herra Schwabia siitä, miten hän toimi puheenjohtajana. Hän teki aina loistavaa työtä. Kiitoksia paljon. Tämän hetken tilanne. Työ on alkanut hyvin. Me pääsemme eteenpäin hyvällä vauhdilla. Meillä oli ensimmäinen varjoesitteleiden kokous ja olemme käyneet läpi noin 20 artiklaa ja jokin aika sitten me jaoimme kompromissitekstin viimeisimmän version. Joten asia etenee ja seuraava varjoesittelyiden kokous on keskiviikkona. Te voitte tässä nyt kuulla kaunista ja eksoottista tanskan kieltä. Jos nyt haluatte ymmärtää, mitä sanon, niin laittakaapa kuulokkeet päähän. Me varmasti saamme keskustelun päätökseen tällä viikolla, mitä tuottojen takaisinvetoon markkinoilta tulee. Eli miten sitten vielä voidaan ottaa kuluttajat huomioon niin, että todellakin kuluttajien tarpeet otetaan huomioon ja miten sitten nämä toimeenpannaan nämä säännöt. Eli tässä tarkastellaan myös määritelmiä, mitä me tarvitsemme, ovatko määritelmät tarkkaan tarkkoja, tarkoituksenmukaisia. Sitten me puhumme myös liitteistä ja haluaisin määritellä sen, mihin me haluamme päästä. Eli innovaatiota tapahtuu, mutta kuitenkin täytyy olla erittäin selkeitä kriteereitä ja meidän täytyy tarkastella näitä kompromisseissa. Ja sitten tämä äh, toiminta-ala, mitä me voimme ottaa mukaan, mitä emme. Ja on tärkeää löytää kompromisseja täällä parlamentissa niin, että me voimme näyttää neuvostolle, että kompromissi on mahdollinen, joten meidän täytyy olla todellakin erittäin realistisia, muuten me emme pääse asiassa eteenpäin ja se ei hyödytä ketään. Joten me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Henkilöt ovat olleet kompromissihalukkaita. Haluan kiittää kaikkia siinä, että on pyritty löytämään kompromisseja. Tämä koskee kaikkia ryhmiä. Ja monet ovat sitä mieltä, että vielä pitäisi antaa parempaa tietoa kuluttajille. Ja tuotteiden saatavuus, sen tulisi parantua ja täytyy painottaa sitä, että myös henkilöstä tulisi päivittää, mitä uusiin tuotteisiin tulee. Ja tässä täytyy olla myös järjestöt mukana, kun puhumme standardoinnista, ja me voimme varmasti tukea tätä ajatusta. Ja kuten sanoin, niin otan mielelläni vastaan ehdotuksia muista ryhmistä, Mielestäni on tärkeää, tärkeää taata tiedonkulku jäsenvaltioiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus. EFDD on tehnyt ehdotuksen, joka liittyy eri jäsenvaltioihin. Eli siis tästä mietinnöstä ollaan oltu kiinnostuneita ja todellakin meillä on ollut loistavaa vuoropuhelua eri vammaisjärjestöjen kanssa, joten odotan tulevaa keskustelua kaikkien osapuolten kanssa. Kiitos. Sitten Sabine Vehein. Ja, ich möchte mich auch zunächst bei unser... No, minäkin haluaisin kiittää esittelee varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, jota oli edellisessäkin varjoesitelijöiden kokouksessa. Se oli erittäin rakentavaa. Teimme nopeasti työtä tässä asiassa ja olemme nopeasti löytämässä kompromisseja, vaikka pari kohtaa tietysti vielä on, joista pitää keskustella. Tässä keskustelussa muistuttaisin vielä, että kun tässä puhutaan nyt tietyistä tuotteista ja palveluista sisämarkkinoilla ja haluamme varmistaa se, että vammaisilla on saatavuus on näitä palveluita ja tuotteita saatavilla. Eli meidän täytyy parantaa sisämarkkinoita ja tiettyjen tuotteiden ja palveluiden saatavuutta pitää helpottaa näille ihmisille. Me tarvitsemme realistisia sääntöjä, joita voidaan toteuttaa käytännössä, jotta näitä muutoksia voidaan tehdä, niin uskon, että olemme oikealla tiellä, jotta saamme aikaan edistystä on ihan hyvä, että tässä on puhuttu tästä vitoksesta merkintöön, koska se merkintä ei ole oikeastaan kuluttajan varten. Se voi olla hämmentävää ja meidän täytyy löytää parempia ratkaisuja. Ja katson, että esimerkiksi mitä tulee näihin AV-palveluiden saatavuuteen, ne pitää säädellä alakohtaisesti. Meillä on tasapainoinen ehdotus tullut AV-direktiivin pohjalta ja meillä on yhteistyötä lähettäjien ja mediapalveluiden välillä. Ja tulokset ovat olleet hyviä. Ja meidän täytyy myöskin katsoa lainsäädäntöä ja katsoa, millaisia vaatimuksia on. Ja lisäksi tarvitaan järkevää säätelyä artikoissa 12 ja 22. Tämä ei saa johtaa lisäbyrokratiaan ja toisaalta meidän täytyy vielä varmistaa, että poikkeukset eivät ole mitenkään mielivaltaisia. Ja sitten tärkeää keskustelua täytyy käydä siitä, miten käsittelemme normeja ja miten tämä liite ykkönen otetaan huomioon. Tähän on tullut tarkistuksia ja uskon, että meidän täytyy keskustella tästä vielä muutaman kerran. Mutta meillä on vielä paljon työtä edessämme, mutta uskon, että kaikki osapuolet ovat motivoituneita ja haluavat tehdä rakentavasti nopeasti työtä. Ja saamme aikaan sitten hyvän luonnoksen, joka menee läpi myös neuvostossa, ja että viime kädessä pystymme sitten parantamaan vammaisten tilannetta ja pystymme toimimaan realistisella tavalla. Kiitos. Thank you very much. The next... Kiitos sitten Zenalovan. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää Morten Lokkegaardia hyvin rakentavasta lähestymistavasta kompromistarkistuksia etsiessä. Minulla on muutama kommentti ensimmäisestä kompromissipaketista. Muutamia seikkoja nimittäin, jotka minun mielestäni tarvitsevat vielä lisää työtä. Suhteettoman tarkan kysymys, eli artiklat 12 ja 22 me olemme asteittain menemässä kompromissia kohti, mutta minä mietin tässä vielä muiden ryhmien pyyntöä jättää pois mikroyritykset, mutta minun mielestäni komission ehdotus on jo antanut poikkeuksen tietyissä tilanteissa, joissa esteettömyysvaatimukset saattavat, äh, saattamat aiheuttaa haittaa pienemmille markkinoiden toimijoille. En halua, että tekstiä vesitetään, en halua, että viitataan yleisesti tuotteen elinikään, e, enkä halua viittausta vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin, sillä niitä ei aina ole. Tiedän, että esitteli varmasti kuuntelee tarkasti ja hän on aina avoin ottamaan mukaan vaihtoehtoisia ehdotuksia. Esittelijä puoltaa rakenteellista vuoropuhelua, johon kuuluisi myös sellaisia tahoja, jotka edustavat vammaisia ihmisiä. Vielä artiklasta 5 ja 15. Olemme tässäkin kohtaa menossa tasapainoista kompromissia kohti, jos haluamme, että kuluttajat voivat tehdä valistuneita päätöksiä, niin silloin tuotteiden pakkauksiin pitäisi laittaa yksinkertaisessa muodossa tietoja esteettömyydestä. Tässä ei tarvita erityistä sertifioita, e, sertifioitua EU-piktogrammia, mutta kuluttajille pitäisi antaa, ei pitäisi antaa tietoja myöskään pelkästään sen jälkeen, kun hän on ostanut käyttöohjeen. Ja sitten markkinoiden valvonta, jos tuotteet eivät noudata esteettömyysvaatimuksia. Se ei välttämättä johda vaaraan markkinavalvonta-asetuksen artiklan 20 mukaisesti, mutta tällaisetkin tilanteet pitäisi säädellä, säännellä. Olisi hyvin tärkeää, että direktiivin täytäntöönpano artikla 25 toimisi. On hienoa, että esittelijä on hyväksynyt ehdotukseni ottaa mukaan säännös valitusmenettelystä kuluttajilla. Tämä valitusmenettely täydentää täytäntöönpanoa ja valvontamenettelyitä. Lisäksi on lisätty uusi artikla 27a siirtymäajasta. Olen hyvin epäileväinen sen suhteen, että täytäntöönpano viivästyttää viivytettäisiin tällaisella siirtymäajalla. Minä haluaisin, että otettaisiin käyttöön kohtuulliset määräajat esteettömyysvaatimuksien noudattamiselle. Monista kohdista on vielä puhuttava yksityiskohtaisesti. Nämä kohdat ovat keskeisen tärkeitä sosiaalidemokraattien ryhmälle, joten odotan innolla esittelijän lisäehdotuksia, mitä tulee direktiivin soveltamisalaan, liitteisiin ja tiettyihin määritelmiin. Meillä on vielä paljon työtä edessämme, mutta odotan innolla yhteistyötä kaikkien kanssa. Sitten on eh, Dank ehm, ehm. Kiitoksia, Vicky. Edellisen keskustelun jälkeen valiokunnassa. Aika paljon työtä on tehty varjoesittelyiden kokouksessa. Meillä on ollut myöskin teknisiä kokouksia. Ja voidaan sanoa ainakin, että esittelijä tekee kaikkensa, jotta eri kannat otetaan huomioon ja saadaan aikaan kompromisseja. Kokouksissa ja olen ilmaissut kantani parin kertaan Eli en nyt toista enää sitä, mutta kuten muutkin varjoistelijat totesivat, niin on tiettyjä tärkeitä kysymyksiä, joita pitää vielä käsitellä. Meillä on erittäin tärkeää, että tätä mukauttamisalaa ei laajenneta, vaan otetaan huomioon alakohtainen lainsäädäntö, jota on jo tällä hetkellä olemassa. ECRn tarkistukset on toivottavasti otettu huomioon, mitä tulee tähän CE-merkintään. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että se nyt ei ole oikea merkintä tuotteisiin, jotka on tarkoitettu vammaisille. Sitten tässä on tämä NLR-sanamuoto. Ja sitten tämä Universal Design. No, kollegani Helga Stevens on yrittänyt selventää tätä. Tämä on herättänyt hyvin paljon hämmennystä. Ja sellaista ei tarvittaisi tähän. Eli, ja sitten meidän täytyy katsoa myöskin tuottajien vastuuta. Ja erittäin tärkeää on oikeusvarmuus. Ja toivottavasti tämä otetaan huomioon tarkistus 397, joka on sitten mukana kompromissitarkistuksessa. Ja sitten olen huolissani tästä sanamuodosta, joka liittyy tiettyihin kysymyksiin. Eli tuotteet voitaisiin kokonaan poistaa markkinoilta, mikäli ne eivät heti täytä näitä uusia vaatimuksia. Eli tätä täytyy nyt varmaan vielä käsitellä. Meidän täytyy toimia oikeassa suhteessa. Ja tulevissa kokouksissa sitten poliittisella tasolla voimme käsitellä tätä ja uskon, että monet näistä asioista, joista saatiin tuonne, olen pahoillani, tuli hiukan myöhään sisälle. Olin toisessa kokouksessa, mutta kokouksessa tuli ilmi, että EPP ja ECR ovat hyvin pitkälti samalla linjalla monissa kysymyksissä. Ja olemme samalla linjalla myöskin kuin esittelijä ja toivottavasti myöskin toisten poliittisten ryhmien kanssa saamme sitten aikaan kompromissitarkistuksia, jotta voimme varmistaa sen, että saamme aikaan hyvää lainsäädäntöä esteettömyysasioissa vammaisten hyväksi. Guesta ei ole ketään täällä, eli Reda Vihreistä, joka edustaa Soltesia. Kiitos puheenjohtaja herra Scholten puolesta, joka ei voi olla paikalla. Sanon, että hän haluaisi kiittää herra Lokkegaardia Keskustelut ovat olleet hyviä, ne ovat olleet rakentavia. Hän on sitä mieltä, että kompromissit ovat hyvä lähtökohta keskustella ja hän arvostaa esittelijän avoimuutta, mitä muihin ryhmiin tulee. Paljon työtä vielä kuitenkin on edessä liittyen moniin avainkysymyksiin. Hän haluaisi painottaa liikennepalveluiden saavutettavuutta ja myös muut tuotteet ja palvelut, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Nämä kysymykset ovat kysymyksiä, joissa Euroopan parlamentti voi vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämiin. Tämä tarkoittaa, että elämä on riippumattomampaa ja kansalaiset voivat tehdä enemmän päätöksiä. Tämä ei koske ainoastaan 80 miljoonaa vammaista henkilöä Euroopan unionissa. Tämä koskee myös henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita ja, ja koskee myös ikäihmisiä raskaana olevia henkilöitä. Tässä halutaan parantaa vammaisten henkilöiden ja muiden toimintarajoitusten toimintarajoitteisten henkilöiden elämää ja me teemme yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, jotta me voimme taata sen, että Euroopan parlamentin kanta on mahdollisimman kunnianhimoinen. Kiitos. Thank you, Marco Sulla. Kiitos, Sulla. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Kansalaiset, jotka ovat vammaisia, ovat kiinnittäneet huomiota esteettömyyskysymyksiin. Ja tämä koskee myöskin niitä, jotka kärsivät esimerkiksi toimintarajoitteisuutta, esimerkiksi raskaana olevat naiset. Eli haluaisimme ottaa mukaan myöskin nämä kysymykset. Me emme halua luoda mitään A- tai B-luokan kansalaisia haluaisimme löytää yhteisen kannan asioissa, jotka liittyvät rakennusten käytettävyyteen. Eli esimerkiksi pankkiautomaattien käytettävyysvammaisten kannalta täytyy ottaa huomioon. Ja sitten poikkeukset. Me katsomme, että meidän tulee kiinnittää huomiota mikroyrityksiin – nyt kriisin aikana niillä ei aina ole rahallisesti mahdollista mukauttaa omia tuotteitaan tai palveluitaan. Tilanne on erilainen PK-yrityksissä. Siellähän voi olla 120 työntekijää. Ja sitten tämä CE-merkintä. Me olemme tästä kyllä epäilevällä kannalla, koska tämä saattaa luoda epäjohdonmukaisuutta. Meillähän on sääntöjä, jotka liittyvät esteettömyyteen, ja ne eivät sitten liittyisi tähän merkkiin. Eli sitten luotaisiin eriarvoisuutta toteuttamisvaiheessa. Meillä täytyy olla selkeitä sääntöjä ja säännöllistä valvontaa. Meidän täytyy valvoa markkinoita, mutta myöskään ei pidä unohtaa sitä, että meidän on otettava mukaan järjestöjä, jotka edustavat vammaisia. Niitä pitää pystyä kunnolla valvomaan tätä prosessia. Toivottavasti pystymme yhtäältä yksinkertaisemman kansalaisten elämää, mutta meidän ei pidä luoda ylimääräistä byrokratiaa, koska ketään ei saa jättää taakse. Kiitos. Any other speakers? Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? No, minullakin on pari asiaa. Eli oli hyvä, että monet olivat samaa mieltä siitä, että asiassa mennään oikeaan suuntaan. Meidän täytyy katsoa, miten tämä on suhteessa muihin lakeihin. Ja erityisesti olen laatinut tarkistuksia, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Olisi hyvä, jos ne voitaisiin sisällyttää kompromisseihin. Monet kollegat ovat laatineet tarkistuksia NLF-formaatin käytöstä ja CE-merkinnästä. Eli toivottavasti keksitte jonkun vaihtoehtoisen lähestymistavan tähän. Eli me tarvitsemme selkeyttä sen suhteen, mikä on palvelun tuottajien ja tuotteiden valmistajien välinen suhde. Eli onko tämä sitten palvelun tuottajan vastuu vai tuottajan vastuu. Eli tätä asiaa pitää oikeudellisesti selkeyttää. Sitten soveltamisalasta vielä ei ole keskusteltu, mutta henkilökohtaisesti nämä mikroyritykset pitäisi vapauttaa tästä samoin kuin pk-yritykset. Ja sitten tärkeä asia, eli nämä universaaliset standardit. Tämä voidaan saada aikaan, jos meillä on yhteen toimivaa teknologiaa – Eli mikäli teknologiaa voidaan lisätä tähän, niin silloin sitä ei välttämättä tarvitse sisällyttää alkuperäiseen teknologiaan, kunhan on sitten yhteen toimiva laite. Eli jos joku haluaa tätä esteettömyyttä, niin silloin tämän kautta se onnistuu. Ja tämä on tarkistus, joka on tehty myöskin, muita on tehty ja sitten se liittyy myöskin tarkistukseen 396, jonka Evelinkin mainitsi. Eli tämä Universal Design, se voidaan toteuttaa yhteen toimivien laitteiden välityksellä. Kiitos. Oliko muita kommentteja? Jos ei, niin sitten Morten, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös näistä viimeisistä kommenteista. Ne osoittavat, että Monet kollegat tässä valiokunnassa ovat kunnianhimoisia tällä alalla. Kun nyt kuuntelit, kuuntelin tänään kollegoita, vaikutelmani siitä vahvistui, että olemme tehneet hyvää työtä ja että pääsemme hyvällä vauhdilla eteenpäin. Totta kai otan kommenttinne huomioon ja tiimini tekee myös sen. Odotan innolla kokoustamme keskiviikkona. Ladies and gentlemen, it's the end. Eli hyvät naiset herrat, iltapäivän kokous päättyy tähän. Kiitoksia, että piditte kiinni aikataulusta. Ja muistuttaisin, että huomenna aloitamme kokouksen puoli yhdeksältä. Kiitos.